Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, uh, let us start. Hyvät kollegat, aloitamme kokouksemme. Niin kuin tiedätte, eilen muutimme esityslistaa kello yhdeksältä tänään. Meillä on käsiteltävänä esityslistalta kohta 14. Saavutukset ja haasteet rahoituspalveluja koskevan EU-lainsäädännön alalla. Eteneminen kohti tehokkaampia ja toimivampia EUn puitteita rahoituspalvelujen sääntelylle ja pääomamarkkinaunionille. Pitkä otsikko. valmistelija tässä on kollegamme Lewandowski, entinen komission jäsen. Kollega Lewandowski on paikalla. Aloitamme tämän käsittelyn kello yhdeksän. Pyrimme täsmällisyyteen. Kello on nyt jo kymmenen yli yhdeksän, ei pidä enää jäädä odottelemaan. Valmistelijamme on paikalla, olkaa hyvä. Thank you, sir. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Lausuntomme Ekonille liittyy johonkin muuhun kuin jälleen kerran uuteen unionin, unionin sisällä, pankkiunionin ja muiden lisäksi, vaan pikemminkin kyse on siitä, että komissio haluaa aloittaa kuulemisen siitä, miten investointi vajetta voidaan kriisin jälkeen nyt alkaa täyttää. Ja tässä katsotaan muita kuin pankkikeinoja sille, että taloutta voidaan ravita. Pääomamarkkinoiden määrä on vähentynyt noin 60 prosenttia kun taas Yhdysvalloissa tämä on ollut 140 prosenttia. Kun pyrittiin vastaamaan kriisiin, pyrittiin rahoittamaan reaalitaloutta, turvaamaan sijoittajien roolia ja lausuntoni lähtee liikkeelle siitä, että ei luoda keskitettyä pääomamarkkina-aluetta, vaan lähdetään pikemminkin alhaalta ylöspäin ja pyritään löytämään teollisuusvetoista ratkaisua sille, miten taloutta voidaan pankin ulkopuolella rahoittaa. Ja otetaan huomioon maailmanlaajuinen konteksti niin, että pystyisimme olemaan kilpailukykyisiä muiden maanosien kanssa katsottaisiin erilaisia rahoituskanavia, suunnattuja osakeanteja, riskipääomia, vertaislainoja, joukkorahoitusta ja niin edelleen. Tässä on kyse siitä, että alennetaan esteitä erityisesti pk-yritysten osalta. Tähän liittyy esitedirektiivin tarkistaminen Eli kyllä katsotaan PK-yritysten roolia, mutta ei kuitenkaan lähdetä siitä, että niiden toiminta pääomamarkkinoilla olisi automaattisesti helppoa. Voitaisiin katsoa muuta kuin sääntelyyn perustuvaa lähtökohtaa, eli teollisuusvetoista ja alhaalta ylöspäin lähtevää ratkaisuja. Ja totta kai täytyy katsoa vaikutusten arviointeja silloin, jos uuteen sääntelyyn lähdetään. Tämä oli aika lyhyt lausunto, yksi sivu. Kiitos. Mitä lyhyempi, sen parempi. Ei tietenkään tämä aivan aina päde, mutta kenties tässä tapauksessa kuitenkin. Sitten kysyisin poliittisten ryhmien edustajilta, onko kenties Paloma Lopis Permeo haluaisi aloittaa tämän kierroksen. Olkaa hyvä. Presidentti. Kiitos puheenjohtaja. Niin, jos lähdemme siitä liikkeelle, että rahoitusmarkkinoiden mutkikuus ja sehtorin sääntely olivat olleet sellaiset, jotka ovat vaikuttaneet siihen, miten syntyy kriisi, miten komissio voi kuvitella, että uuden välineiden kehittäminen ja se, että yritykset ovat yhä enemmän riippuvaisia siitä, miten saavat rahoitusta markkinoilta, voisi luoda tilanteen, tänä hetkenä, jossa me nyt olemme, siis päinvastoin me ajattelemme, että täytyy, tämä lisää teollisuuden havoittuvuutta ja nimenomaan mark- rahoitusmarkkinoiden epävakautta ja tämä riippumus, joka liittyy siihen, että on riippuvaisia suurista rahoituskonglomeraateista, on merkittävä tekijä. Tämä lisää myöskin sitä, että nimenomaan teollisuuden rahoitusta lisätään lyhyellä tähtäyksellä. Tämä merkitsee sitä, että syntyy painostusta, joka, painetta, joka liittyy myöskin työntekijän palkkoihin ja työolosuhteisiin. Ja tämä merkitsee myös täytyy olla pitkän täyksen suunnittelu ennen kaikkea talouden, talouden kehitykseen, myöskin infrastruktuureihin ja investointeihin, joita täytyisi tehdä. mielestä mitä tarvitaan sitä, että PK-yritykset eivät tarvitse mitään uusia luottovälineitä, vaan että tarvitaan vastuullista pankkia, joka antaa asiakkaiden tarvittavan likviditeetin. Ja me olemme sitä mieltä, että tarvitaan sellaista julkista pankkia, joka tukee PK-yrityksiä, joka on voimakas ja palvelee nimenomaan juuri sitä, että se on vastapaine eh, niille tekijöille, jotka muuten vaikuttavat näihin päämarkkinoihin. Uh, thank you very much, madam. Kiitoksia näistä kommenteista. Madam Kappel, if I may ask you. Edustaja Kappel, olkaa hyvä. President. Kiitos puheenjohtaja Tämä mietintö, jonka otsake on aika rajoittava, on yksi keskeisempiä Ekon valiokunnan mietintöjä. Tässä mukana on myös Burkhard Waltz. Tässä mennään nyt siis, tai otetaan askel siihen suuntaan, että arvioidaan rahoituspalvelualan lainsäädäntöä. Tämä on todella tärkeää, koska tehokkuus sääntelypuitteissa rahoitusmarkkinoilla pitää saada paremmaksi. Miksi tämä on sitten ITRE-valiokunnalle tärkeää? No tässä on kyse erityisesti pk-yritysten rahoituksesta. Pääoma markkinaunioneilla union osalta on tulossa kovasti aloitteita ja kiitän tässä lausunnon laatiaa. Hän otti tässä esiin aivan oikeat painopistealueet, josta EKNissa keskustellaan, eli että tarvitaan alhaalta ylöspäin lähestymistapaa pankkien talouden pitää kertoa, miltä uusi rahoitusrakenne voi näyttää. Esimerkiksi Yhdysvalloissa pk-yritykset pääsevät paljon helpommin käsiksi pääomamarkkina tuotteisiin 80 prosenttia rahoituksesta ei, tulee muualta kuin pankeista, kun taas EU-ssa PK-yritykset saavat rahoituksensa pankeista vähintään 75, 75 prosenttisesti. On erilaisia institutionaalisia luottoja ja esimerkiksi joukkorahoitusmuotoja, joita tässä voidaan myös katsoa. Halutaan siis taata parempi pääsy näihin tuotteisiin ja taata ex ante ja ex post äh, vakaus. Tämä on tärkeää pk-yritysten ja kasvun ja työpaikkojen luomisen kannalta. Uh, thank you very much, madam. Kiitos. Javier Vila. Porkka, olkaa hyvä. Sorry, I would like to add my question from my... Minä itsekin haluaisin lisätä kysymyksen. Onko teillä esimerkkejä samantyyppisestä lähestymistavasta kenties jäsenvaltioissa tai unionin ulkopuolella, jotka toimisivat tehokkaasti? Kenties tästä tiedätte jotakin, arvoisa kollega. Tämä on yleinen kysymys, mutta äh, tästä voisi olla meille hyötyä. Nyt komission puheenvuoro. Representative is for Which DG? Mistä pääosastosta vieramme onkaan? So you can, you can... Yeah. Olkaa hyvä, voitte esittäytyä. Yeah, well, I was here if there is some questions. I... Niin, on näitäkin kysymyksiä. Minulla ei kovinkaan paljon lisättävää tähän itse eh, lausuntoon. Thank you very much. Service open, European Commission is open. Kiitos. Komissio on valmiina vastaamaan kysymyksiin, jos teillä sellaisia on, näin ymmärsin. Mutta toki tähän aiheeseen liittyen näin myös ymmärsin. Ei ihan mistä tahansa voi kysellä. Arvoisa valmistelija, sitten loppukommenttien vuoro tästä aiheesta. Thank you. Very, very... Kiitoksia. Täällä kuultiin nyt epäluottamuksen ääniä rahoitusmarkkinoita kohtaan, mutta toisaalta puhuttiin mahdollista parannuksista. Esitettiin vaikeita kysymyksiä, kuten yleensä. Epäluottamus tuli esille. Sanottiin, että meidän pitäisi olla vähemmän riippuvaisia pankkilaitoksista. Pankkialan kapasiteetti heikkeni huomattavasti kriisin aikana. Luoton annon yhteydessä luotiin esteitä pk-yrityksille. Pyrittiin kuitenkin investointien turvallisuuden suuntaan. Michel Barnier vuosina 2011 ja 2014 pyrki tähän. Eli miksi ei katsottaisi useita tuotteita, joita voitaisiin käyttää pääomamarkkinoilla, mukaan lukien riskipääomat. No toisaalta puhuttiin siitä, että rahoitusmarkkinoita Euroopassa voidaan parantaa. Tässä täytyy toimia yhteistyössä rahoitusalan kanssa. Se ei ole Euroopassa yhtä kehittynyttä kuin Yhdysvalloissa. Me olemme hyvin pankeista riippuvainen maan osa. Tässä kuitenkin on siis kyse siitä, että tehdään yhteistyötä, ei niinkään lähdetä luomaan sääntelyesteitä. Kysymykset Atlantin toisella puolella ovat hieman erilaisia. Siellä siis yli 70 prosenttia rahoituksesta tulee rahoitusmarkkinoilta ja siellä on hyviä malleja startup-yrityksille – ja riskipääoman käytölle. Riskipääomaa ei Euroopassa saa niin helposti. No, kriisi alkoi rahoitusmarkkinoilta, tämä on totta, mutta voisimme siitä huolimatta kyllä löytää viitekohtia Atlantin toiselta puolelta sille, miten voisimme rahoitustuotteiden kautta saada potkua reaalitalouteemme. Tämä on asia, jota komissio pani aloille yhtä aikaa kuin se synnytti tämän Junckerin investointialoitteen. Because in the case of... Jos sallitte, niin lisäisin tähän vielä hieman nuorisotyöttömyyden ja nuorisotyöllisyyden näkökulmastahan meidän hyväksyimme järjestelmän 7-8 vuotta sitten. Hyväksyimme tämän Euroopan unionin tasolla ja sehän toimi. Se toimi Itävallassa, josta se oli siis lähtöisin. Se on ollut siellä käytössä viime vuosina. Ja tämä toimii myös Euroopan unionin tasolla. Kenties eri tavoin eri jäsenvaltioissa, mutta yleinen lähestymistapa pohjautui Itävallan hankkeelle. Onko meillä tämän tyyppisiä kokemuksia pienessä mittakaavassa, ei tietenkään Yhdysvaltain mittakaavassa, mutta pienemmässä mittakaavassa? Totta kai on hyvin kehittyneitä malleja kanalin toisella puolella Lontoon Cityssä, mutta tämä on kuitenkin hyvin monimuotoinen kuva Euroopassa ja pääomamarkkinat ovat hyvin tärkeä asia. jos britanniassa ovat ehkä niin tärkeää joissakin itäisissä maissa ja Lontoon Cityssä pääomamarkkinoilla äh, se on 120 prosenttia BKTstä ja Liettuossa 10 prosenttia, jotenkaan se oli välttämättä kansallisten, kansallisäätelystä hyvin kovinkaan keskeinen kysymys, mutta jos me katsomme näitä, tätä helpompaa rahoitusta ja turvallisempaa rahoittamista, se on huomattavasti kehittyneempi markkina Isossa Britanniassa. Siellä on säännellyt turvalliset markkinat, eivät täydelliset, mutta kovin erilaiset kuin siitä, mikä tilanne oli ennen kriisiä. Ajatellen sitä, että se oli luonteeltaan hyvin spekuloivaa silloin ja ajatellen, mikä se suhde oli reaalitalouteen. Meidän osamme Euroopassa ei ole paras malli siitä, miten, niin vaikka minä olin tietysti, pidän Puolan markkinatilasta jopa 50 prosenttia Puolan BKTstä, siellä on jotakin innovatiivisia ratkaisuja pienemmille yrityksille. On olemassa erinäisiä malleja, mutta ajattelen hyvin kehittyneitä markkinoita, todella hyvin kehittyneitä markkinoita, joissa on erilaisia tuotteita – ja kohtuullista säätelyä, silloin ei kysymys ole enää sitten Manner-Euroopasta, vaan Isosta Britanniasta. Kiitos valmistelijalle. Todennäköisesti viimeisin kysymys, vai onko tämä komissiolle? Euh, niin puheenjohtaja. Pahoittelen, että tuli myöhään paikalle. Tulin Pariisista ja oli hieman tukkoiset reitit. Lewandowskin lausunto on minusta äh, sellainen, että se pyrkii tasapainoon, mutta onnistuu siinä varsin hankalasti, kun ajatellaan mietintöä. Tässä on kyse ideologisista kannanotoista, siitä, että kielletään realiteetit. Minusta tämä mietintö on skandaalinomainen. Pyytäisin äh, esittelijän lukemaan Natexisin viimeisimmän raportin euroalueen tilanteesta. Sieltä voi lukea, että ongelmaa ei ole ja pankkirahoitus ja institutionaalisten sijoittajien rahoitus mahdollistaa hyvinkin laajasti yritysrahoituksen toteutumisen. Minä itsekin olen ollut mukana arvopaperistamisessa – silloin kun kyse on osakkeiden liikkeelle laskemisesta ja silloin kun tämä taho ei ole vastuussa osakkeesta ja sitten otetaan käyttöön vakuutusjärjestely eikä eh, säännellä omaa pääomaa, niin silloin kyse on Yhdysvalloista ja sen toimintatavoista tämän tyyppisessä rahoituksessa. Juuri tämä oli 2007-2008 kriisin taustalla pyydän komissiota tutkimaan myös yritysrahoitusta Saksassa. Ilman mitään valtavia avoimia pääomamarkkinoita. Saksa edelleenkin teollistuu. Ranska on tässä ollut häviäjän asemassa. Siellä on omaperäinen järjestelmä, äh, on alueelliset pankit, lähirahoitusta, äh, Mittelstand, keskikokoiset yritykset ovat tässä keskeisessä roolissa. Tämä on ideologinen mietintö sellaiselta henkilöltä, joka ei ollenkaan tunne markkinoita, rahoitusmarkkinoita yrityssektorilla ja joka haluaa, että otamme käyttöön yhdysvaltalaisen järjestelmän, juuri sellaisen järjestelmän, joka on rahoitusmaailman epävakauttanut maailmanlaajuisesti ja näin joutuisimme ojasta allikkoon. Minusta tämä on aivan skandaalimainen ja epärehellinen mietintö. Sanon tämän näiden asioiden asiantuntijana. Olen tehnyt paljon työtä tällä alalla. Uh, thank you. Uh, maybe European Commission. Kenties Euroopan komissio haluaisi nyt käyttää puheenvuoron. Thank you very much. Kiitos. Olen iloinen nähdessäni se, mitä esittelee mainitsi, koska hän mainitsi Puolan pörssin, joka laajuudelta vastaa 50 prosenttia BKTstä Puolassa. Mä vastaan siihen, mitä aiemmin puhuttiin, koska yleensähän sanotaan, että Yhdysvalloissa rahoitus 80 prosenttisesti tulee markkinoilta ja Euroopassa 80 prosenttia tulee pankeista. Haluaisimme korostaa sitä, nämä tilastot, joita jatkuvasti toistetaan, se toistaan eivät täysin vastaa todellisuutta. Ne vain osa rahoituksesta otetaan tässä huomioon. Tämä heijastelee vain sitä, mikä on pankkien tekemää rahoitusta ja mikä, mitä rahoitusta tapahtuu joukkovelkakirjojen muodossa, mutta on myöskin muita rahoitusmuotoja. Meillä on erilaisia pääomaa rahoitusta ja meillä on e-, myöskin pörssin kautta tapahtuvaa rahoitusta Puolassa, siis tämä osuus 50 prosenttia Saksassa ja Iso-Britanniassa on suurempaa, ja hyvin suuri osa rahoituksesta, jota yritykset saavat koota tätä kautta, tällainen äh, arvopirahoitus, äh, jos äh, tämä yleensä edustaa noin 50 prosenttia rahoituksesta, mutta nämä tilastot ovat nähtävissä kertomuksia, jonka olemme julkaisseet huhtikuun lopulla – Meillä on myöskin työkirja komissiossa, siinä on katsottu näitä kaikissa maussa. Rohkaisen jäseniä tarkastelemaan tätä. Saatte hiukan erilaisen näkemyksen silloin tästä tilanteesta ja järjestelmästä. Vihreässä paperissa me olemme todenneet, että on totta, että Euroopassa on enemmän pankkirahoitusta kuin Yhdysvalloissa, mutta, mutta tämä väittämä 82 prosenttia ei vastaa todellisuutta. Thank you much. Kiitos. Arvoisa valmistelija, vielä aivan viimeisin kommentti. Olkaa hyvä. I, I am not to repeat too much. No, en lähde nyt liikaa toistelemaan jo sanomaani. On tärkeää ymmärtää, että kaikenlainen vakavaraisuussääntely finanssikriisin jälkeen ei ole tukenut luottotoimintaa. Tässä on ollut pikemminkin kyse pääomavaatimuksista, vaativasta sääntelystä, joka ei ole lisännyt luotonantoa reaalitaloudelle. Joten ei ole mitään väärää siinä, että pyritään löytämään muun tyyppisiä pääomamarkkinoilta tulevia tuotteita, turvallisia tuotteita. Arvopaperistaminen heikentyy kriisin aikana. Tämähän juuri parantaa pankkien taseita ja vapauttaa luottopotentiaalia, joten tämä luo linkin pääomamarkkinoille ja antaa mahdollisuuden pankeille tukea paremmin reaalitaloutta. Komission kuulemisessa keskusteltiin kiivasti Lontoon ja Pariisin kesken. Ranskalle oli tärkeää ohjata pääomamarkkinoita tukemaan hyvin menestyneitä valtioita. Mutta kaikki tämä ei sitten näkynyt suoraan komission asiakirjassa. Tämä oli pikemminkin Mannermaan kanta. Itse en vastusta mitenkään sitä, että pyritään toki tukemaan reaalitaloutta – katsotaan myös Kiinan suuntaan. Kiinan pääomamarkkinat ovat suhteessa BKT suuremmat kuin EUn nyt kriisin aikana, joten kasvupotentiaali on edelleen. Mr. Rapporteur. Uh... Kiitos valmistelijalle. Loppuun toteaisin, että tarkistusten määräaika tähän lausuntoon on 23. syyskuuta kello 12. ITRE todennäköisesti äänestää 13. lokakuuta. 23. syyskuuta siis määräaika. Puheenjohtaja, puheenjohtaja. Pahoittelen puheenjohtaja, mutta komission edustaja ei vastannut minulle kahteen täsmälliseen kysymykseen. Tarvitaanko me Tarvitsemmeko me eh, välitystä, rahoituksen välitystä yritykselle EU-ssa? Tämä on eh, tietoihin pohjautuva kysymys. Minulle täytyy vastata. Ja toiseksi, missä mielessä Amerikan malli, joka on kriisin syy, on parempi kuin eurooppalainen malli? Hänen täytyy vastata minulle, koska koko mietintö pohjaa ideologialle. Minä en voi hyväksyä tällaista teknistä vastausta. En tiedä, onko hän jo tehnyt tätä mistä minä olen tehnyt. We Arvoisa kollega, me keskustelemme tästä aiheesta, kun olitte paik- poissa paikalta, ette ollut tullut vielä paikalle. Pahoittelitte pah- poissaoloanne. Olkaapas täällä seuraavalla kerralla kello yhdeksän, niin silloin on hyvä aloittaa keskustelut ajoissa. Thank you. Well... Minun täytyy saada vastaus. Questions were... Teidän kysymyksenne kuultiin ja varmasti niihin myös vastataan, koska meillä on tästä kohdasta ainakin kaksi keskustelua vielä ITRE-valiokunnassa. Odotetaan ja Euroopan komissio sitten. Euroopan komissio varmasti vastaa kysymyksiinne. Me keskustelemme tästä aiheesta vielä. Ja keskustelimme siitä jo ennen kuin saavuitte tänään paikalle. Kollegat. Nyt meillä on hetkinen aikaa. Äänestys tulisi aloittaa kello 10. Tapaamme 24 minuutin kuluttua. Kiitos. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Ladies and gentlemen, if I may ask you to sit down. Pyytäisin teitä asuttamaan paikoillenne. Ryhdymme käsittelemään seuraavaa kohtaa esityslistalla. Seuraava kohta esityslistalla. Käytännössä tämä tarkoittaa äänestämistä. Ensinnäkin, niin kuin tavallista, lähdemme liikkeelle koeäänestyksestä. Koeäänestys. Vote. Well, are you ready for that? Okay. Oletteko valmiina? Äänestys alkaa. Uh, the question Uh, madam, are you ready for everything? <laughs> Oletteko nyt valmiina ihan kaikkeen? Olemmeko nyt valmiina tekemään kovasti töitä? I, I think it will be unanimous decision. Unanimous decision. Yksimielinen päätös. Kolme EPP-läistä liikaa. <laughs> One EPP. Well, that's, uh, that's great. Okay. Hienoa, hienoa. Järjestelmä toimii siis. Nyt tämä äänestys, koeäänestys päättyy. No tulos ei ole aivan selvä. 11 kollegaa sanoi ei. No demokratiassa näin saattaa käydä. Niin kuin näette, Eilen kokouksessamme heti alkuun iltapäivällä kello 15 lisäsimme esityslistalle lisääänestyksen. Kyse on mietintöjen ja lausuntojen huutokauppajärjestelmässä tässä ITRE-valiokunnassa. Meillä on nyt pyyntö äänestää aiheesta koordinaattoreiden kokouksen jälkeen. Teillä on äänestyslista. Nyt äänestämme normaalin menettelyn mukaan. My question is for recommendation. Kysymys kuuluu Itren mietintöjen lausuntojen jakojärjestelmä suosituksesta sellaisena, kun sitä ehdottavat koordinaattorit. Uh, sorry, Mr. Chair. Point of, point of order of Työjärjestyspuheenvuoro, edelleen. I just wonder if it would be a... Niin, olisiko soveliasta, jos olisi koordinaattorien kierrosta sitä ensin yksi minuutti jokaiselta, koska tämä on aika epäselvä asia monelle mitkä ovat tavoitteet, miten tämä on toiminut, joten pyytäisin lyhyitä puheenvuoroja kaikilta koordinaattoreilta. Uh, Okei. Okay. Very short by... Selvä. Aivan lyhyesti koordinaattorit. Okei. Okay. okay, hyvät kollegat. valiokunnalle, mikä nyt tässä oikein on tärkeintä. Nimittäin se, että menettely pidetään selkeänä ja mahdollisesti myös lyhyenä. Äänestyksessä tärkeää on se, että emme käynnistä uudelleen keskustelua. Kaikki tämä löytyy työjärjestyksestä. Keskustelu on mahdoton äänestyksen aikana kun katsomme sääntöä 205, artikla 205 työjärjestyksessä, sanon tämän Fedeleille ensinnäkin, sääntö 205, kolmen poliittisen ryhmän pyynnöstä. Velvollisuutemme on tänään ex post hyväksytä valiokunnassa tämä asia työjärjestyksessä ei mainita minkäänlaista keskustelua tai lisätietojen antamista tai koordinaattoreiden suosituksen muuttamista. Koordinaattoreiden suosituksesta on äänesty, äänestettävä sellaisenaan. Ymmärsin, että on myös koordinaattoreiden velvollisuus informoida kaikkia kollegoita siitä, mitä tässä oikein tapahtuu ja mikä on tärkeää tässä äänestyksessä ja taas mikä ei ole tärkeää äänestyksessä. Pyydän nyt edustaja Fedeleitä aivan erityisesti. Eilen kello 15 käynnistimme valiokunnan kokouksen. Valitettavasti täällä ei ollut paljoakaan jäseniä paikalla, mutta teillähän on vaihtoehto. Minä tässä valita, mutta käynnistin kokouksen, kävimme lyhyen keskustelun koordinaattori Guesta käytti puheenvuoron, koordinaattori herra Roil esitti kysymyksen. Eli oli mahdollista ottaa tähän aiheeseen kantaa. Mehän muutimme esityslistaamme, muutimme todellakin esityslistaa ja päätimme tästä muutoksesta eilen. Nyt olemme jo tämän tärkeimmän vaiheen äh, jälkeisessä vaiheessa. Nyt emme voi keskustella. Meillä on kaksi sääntöä. 184 kohta 2 ja 171 ja kohta 5. Ei keskustelua äänestyksen aikana. Mutta työjärjestyspuheenvuoro on siellä Butikhofer, olkaa hyvä. Chair. Puheenjohtaja, työjärjestyspuheenvuoroni koskee sitä tosiasiaa, että haluatte valiokunnan päätöksen aiheeseen, josta minulla ei ole minkäänlaista kirjallista asiakirjaa. Ei meiltä voida olettaa, että äänestäisimme jostakin jonka tarkkaa kielimuotoa emme tiedä. Joten pyydän asiakirjaa tai sitten siirtämään äänestystä. Uh, well, uh, I'm informed just now. Juuri nyt sain tiedon, että asiakirja lähetettiin eilen. Äänestyslista on teillä edessänne, joten me voimme äänestää tänään, aivan nyt. Kollegat, pyydän teitä Kenties tekin saatte puheenvuoron, te olitte tässä toisena ja sitten vielä kolmas puhuja. Yes, please. Κύριε Πρόεδρε, eh, niin, Puheenjohtaja, monet kiitokset. Haluaisin vain esittää yhden korjauksen. Eilen kokouksen aikana ei ollut keskustelua. Meillä oli herra Roilin puheenvuoro, joka hän totesi, että että ei olisi täytynyt äänestää, ja minun puheenvuoroni liittyi menettelyyn, koska asia, joka oli noussut esille koordinaattorin kokouksessa, ja tämä, siinä todettiin, että näistä asioista tekevät päätöksen koordinaattori, mutta eilen saimme kuulla, että lainsäädäntökauden aikana emme voi muuttaa järjestelmää, ja tämä oli puheenvuorossa, joka koski näitä menettelyjä, ja pienet ryhmät pyytävät että olisi kuitenkin ollut äänestys valiokunnan kokouksessa, että eilisessä kokouksessa ei keskusteltu itse sisällöstä, vaan keskusteltiin pelkästään menettelystä. Niin, itse asiassa kukaan ei eilen vaatinut keskustelua. Puhutaan tästä nyt aivan suoraan. Ja sanonpa vielä aivan selkeäsanaisesti, että me hyväksyimme eilen esityslistan kokouksemme alussa, silloin kun tämä kokous alkoi. Kun esityslista hyväksyttiin, niin sovittiin, että tästä aiheesta järjestetään yksi äänestys. Tilanne on aivan selkeä. Lisää äänestyksiä tai lisää keskusteluja silloin ei vaadittu. Koko kokouksen kannalta tärkeintä on se, että tässä toimitaan aivan niin kuin täysistunnossakin. Maanantaina illalla aloitetaan täysistunnossa hyväksymällä koko viikon esityslista. Tässä tilanne on aivan samanlainen. Hyvät kollegat, palataan nyt äänestyslistalle. Edustaja Turmes, työjärjestyspuheenvuoroko, olkaa hyvä. So, uh, we have... Meillä on siis viisi koordinaattoria, viisi poliittista ryhmää on tehnyt vaihtoehto sen paperin siihen, mikä nyt tässä vaiheessa on kansanpuolueen sanelulinjaa, jota osa sd ryhmästä tukee, joten ei ole normaalia, että perustavallisuuset säännöt, jotka liittyvät mietintöjen jakamiseen, että niistä päättää kaksi koordinaattoria ja vastas, ja heidän vastassa on viisi tai kuusi muuta. Me olemme kieltäytyneet tästä. Me eilen lähetimme teille nämä tarkistukset, no, tarkistukset joiden mukaan meidän pitäisi siirtyä yhden korin järjestelmään ja meidän pitäisi keskustella siitä. Ja koordin, jos nyt on koordinaattorin... Sääntö 205. We didn't even have time to discuss it. Kokouksessa ei ollut edes aikaa keskustella tästä asiasta, joten Tämä on täysin epäreilua. Hän tämä ole työjärjestyspuheenvuoro. We have, we have, we... Meillä, me olemme lähettäneet teille viiden ryhmän toimesta vaihtoehtoisen, vaihtoiset säännöt. Me siis, me tässä olemme siis siirtymässä, tukisimme tällaista optiojärjestelmää, että kun meillä on aikaa kirjallisiin tarkistuksiin koordinaattorien kokouksessa. Me olemme pyytäneet äänestystä siitä, siirrytäänkö yhteen koriin vai siirrytäänkö tähän pistejärjestelmään. Kiitos. Säännössä 205. Tästähän tämän lukee aivan helposti. Meidän tulisi päättää virallisesta ex post hyväksynnästä valiokunnassa – sen suhteen, mitä koordinaattorit ehdottavat. Ei mainita keskustelua, eikä edes sitä, että koordinaattoreiden suositusta muutettaisiin tarkistuksella. Tällaista ei mainita. Koordinaattoreiden suositus on siis otettava äänestykseen. Ja tässähän päätettiin eilen kello 15 iltapäivällä. Edustaja Beres. Oui, monsieur le président. Niin, puheenjohtaja. Kun olen tässä valiokunnassa varsin uusi, niin en halua käyttää väärin puheenvuoroa, mutta minä en ole saanut korjattua kutsua, jossa todettaisiin, että tästä kohdasta äänestetään. Se ei ole siis esityslistallani. Ja jos sitten eilen on muutettu esityslistaa, niin sitten olisi nyt saada joku korjaus. Näin ei ole toimittu. Sitten puheenjohtaja, me olemme yhdessä kokoontuneet tätä tahoa täytyisi kuulla nimenomaan valiokuntien puheenjohtajien kokousta tällaisessa aiheessa. Kyseessä on perustavanlaatuinen kysymys. Jokaisen jäsenen kyseisessä elimessä täytyy voida toimia ikään kuin arvioijana eri valiokuntien suhteen. Tässä ei ole ollut minkäänlaista virallista menettelyä ja he sitten määrittelevät jokaisen parlamentaarikon oikeudet minä katson, että nyt olisi järkevää keskeyttää tämä äänestys, nostaa esille tämä kysymys valiokuntien puheenjohtajien kokouksessa niin, että eri kollegoiden kanssa voitaisiin suunnitella, pohtia tätä asiaa. Huomenna voitaisiin palata sitten ja tehdä uusi ehdotus uuden säännön pohjalta, ja se olisi aivan vastakkainen kuin, kuin mikä tämä nyt on ja minkä pohjalta jäsenet saavat mietintöjä. Let me say. Kiitos. Edustaja Beres. Edustaja Beres, jos saan sanoa, kyse on koordinaattoreiden päätöksestä. Minkälaisen järjestelmän he haluaisivat tässä hyväksyttää ja ottaa käyttöön? Edustaja Roil. I understand point of order. Ymmärsin, että tämä olisi työjärjestyspuheenvuoro. Nythän tämä keskustelu tässä käynnistyi. Kollegat, en haluaisi ikävää ilmapiiriä tähän kokoukseen – Edustaja Roil muutama minuutti sitten pyysi puheenvuoroa ja sitten äänestetään. Kollega Roil. Pyysin puheenvuoroa, koska minut täällä mainittiin nimellä ja haluan asian selvyyden. Eilen ensin todettiin, mikä on esityslista. Esityslista muutettiin ja tämä otettiin, mukaan otettiin äänestysluettelo. Jos paikalla oli vain kolme, niin se ei ole sitten poissa olleiden ongelma. Itse kysyin tästä asiasta vielä, miksi tästä asiasta ylipäätään äänestetään, ja herra Turmes tähän asti, ja tässä kyllä kulkee raja, on ollut niin, että koordinaattorit ovat itse päättäneet, miten mietintöjä jaetaan. Tätä ei ole koskaan valiokunnassa mitenkään kyseenalaistettu. Nyt tähän liittyy ristiriitaa ja on aivan oikein, että tästä äänestetään. Eli on, tähän asti on ollut niin, että koordinaattorit ovat sopineet käytettävästä menettelystä. Tämä on käynyt teille. No nyt tämä ei sitten enää sovikan Claude Turmekselle. Ja nyt on tärkeää äänestää tästä, miten muuten tästä voidaan päättää. Ei tämä ole mitenkään vähemmän demokraattista toimia näin Eli tähän mennessä jäsenet eivät ole mitenkään äänestäneet tästä, joten nyt voin kehua demokraattista menettelytapaa ja puheenjohtajaa siitä, että äänestämme tästä. Let me say, I've got a very long Minulla on nyt pitkä lista niin sanottuja työjärjestyspuheenvuoroja, mutta enpä usko, että nämä ovat todellisia työjärjestyspuheenvuoroja. Meillä on äänestyslista, Mitä te tarkoitatte? Dear colleagues, we, we, cannot, we, we cannot go for... Hyvät kollegat, me emme pääse eteenpäin tällaisessa ilmapiirissä. Kun tunnelma on tällainen, emme pääse eteenpäin. Oh, Te loitte tämän ilmapiirin puheenjohtaja niin, että ette sallineet kompromissitarkistuksia poliittisista ryhmistä. Ei ole normaalia, että vain kaksi koordinaattoria sopii tällaisesta perustavanlaatuista kysymyksestä. Kollegat, minun velvollisuuteni on säilyttää hyvä ilmapiiri valiokunnassa, säilyttää erinomainen ilmapiiri. Sellainenhan se aiemmin oli, joten tarjoan teille mahdollisuuden sanoa sananne tähän aiheeseen, mutta kyllä pitää sitten käyttää työjärjestyspuheenvuoroja. Me emme käynnistä keskustelua. Ymmärsin, että Eler haluaisi käyttää nyt työjärjestyspuheenvuoron. Niin. Haluaisin nyt työjärjestysmukaisesti pyytää, että me äänestämme. Joko äänestämme siitä, äänestetäänkö nyt, tai äänestämme Tämä on pisimmälle menevä esitys työjärjestyksen mukaisesti, joten jommankumman esityksen täytyy tulla joko äänestyksen siitä äänestetäänkö tai että äänestämme. Um, okay. It is... Okay, I think the, the proposal of Mr. Hyvä. Ellerin ehdotus on aika lailla selkeä ja kenties paras. Äänestys pitäisi vain nyt käynnistää. Tämä olisi sitten alustava äänestys ja sitten todella äänestetään. I raise the language objection. But how we can, how we can... And if four people agree, then you have to honor it. Mr. Courage, we, if anybody didn't say anything... Nyt pyytäisin lyhyitä puheenvuoroja, mutta ei enää toista kolmatta kierrosta. Kiitos puheenjohtaja. Minustakin pitäisi siirtyä äänestämään ja EPP pyytää tässä nimenhuutoäänestystä. Okay. And uh, uh, who didn't say anything? Kuka ei vielä ole sanonut mitään? Korvi Mikke. Mr. Chairman, if I am voting... Niin, puheenjohtaja, jos minä äänestelen suosituksesta, minä haluaisin sitten nähdä, mikä on järjestelmä. Minulla ei ole sitä kuitenkaan edessäni tätä uutta järjestelmää. Uh, uh, dear it was quite... Hyvät kollegat, Eller teki kaksivaiheisen ehdotuksen. Tämä olisi parempi, koska uh, ehdotus on hyvin selkeä. Ensimmäinen kysymykseni on, haluammeko nyt hetken kuluttua äänestää, eli siis nyt. Jos päätämme äänestää nyt tänään tästä aiheesta, Tästä aiheesta siis suositus ITREN järjestelmäksi mietintöjen ja lausuntojen jakamiseksi. Kuka kannattaa? To ignore the language issue. You're not, you're not sovereign to ignore that. I insist that you honor the rules. You must ask who is supporting the critical. One third. printed and distributed in all languages. Where is this new, new system, Mr. Chairman? Mikä on tämä uusi järjestelmä, puheenjohtaja? Uh, dear colleagues, You try to do everything to postpone the vote. Yritätte Butikhoff tehdä kaikkenne lykkää, lykätäksänne tätä. Ymmärrän teitä, tämä mahdollisuus teillä on. Kyse on kielikysymyksestä, aivan niin kuin Butikhofer totesi. Nyt Eilerin kysymys. Sehän oli aivan sama. Pitäisikö tänään äänestää, vaikka sitten ei? Butikhofer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 Uh, okay. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Aivan kuten Roil sanoi, koordinaattorit kävivät tästä keskustelun. Ongelma oli, että tuolloin äh, tuota ei pidetty ehkä kunnollisena keskusteluna, vaan päätöksen tekivät kaksi koordinaattoria, EPP ja SSD koordinaattorit, joten jäsenet eivät ole tyytyväisiä tilanteeseen ja siksi tilanne on nyt tämä. Me hävisimme tietyissä asioissa, meidän täytyy nyt yhdistää linja, ja ei ole onnistunut, joten ilmapiiri on aika heikko. Your second. Tämä oli teidän toinen puheenvuoronne. Karins. If, if we're speaking on rules. Jos puhumme säännöistä, niin tämä kielisääntöhän pätisi vain tarkistuksiin tai kompromissitarkistuksiin, jotka on jätetty valiokunnalle. Ei suinkaan koske äänestystä, jonka, joka on koordinaattoreiden ehdotuksesta. Eli nyt kolme ryhmää vaatii eh, erillistä äänestystä. Joko vastustetaan tai hyväksytään se, mitä koordinaattorit ovat suositelleet kielisääntö minusta ei tässä tapauksessa tule sovellettavaksi. Jos me pidämme kiinni kielisäännöstä, niin emme me voisi monestakaan mietinnöstä äänestää, koska kompromissit usein ovat viime hetken tarkistuksia ja englanninkielisiä. Mutta en usko, että tämä on validi pointti. Uh, dear colleagues, I am reading this. Kollegat, luen säännöstä. Tarkistuksia tarkistuksista äänestetään vasta sitten, kun ne on jätetty kaikilla virallisilla kielillä. Tämä kysymys siis liittyy tarkistuksiin. Tässä tapauksessa meillä ei ole tarkistuksia. Uh, colleagues, uh, you, sorry colleagues, please, please, please, if I may ask you. But you want to know what you are what We should on. behave very calmly. Because... Nyt täytyy käyttäytyä rauhallisesti, koska tilanne on hyvin monimutkainen. Varmasti ymmärrätte tämän. Nyt Meillä on kaksi äänestystä äänestettävänä. Ensinnäkin äänestämme siitä, olemmeko valmiita äänestämään tänään aiheesta. Ja toiseksi, olemmeko samaa mieltä siitä, että haluaisimme äänestää tänään tästä aiheesta. Ensimmäinen äänestys. Olemmeko valmiita äänestämään tänään? Olemmeko valmiita äänestämään tänään? Kuka äänestää puolesta? My goodness, because, I cannot stand yes, talking. I'm, I'm very sorry, didn't want to yeah. intervene, but because of... Kyllä anteeksi, en halunnut käyttää puheenvuoroa, mutta tämän keskustelun vuoksi tarvitsemme nyt minuutin tauon, jotta voimme tässä konsultoida ryhmän sisällä asiaa. Minuutit tai kaksi, jotta voitte keskenään keskustella. Meillä on kaksi äänestystä. Ensimmäinen ja toinen. Uh, dear colleagues, I consulted. I consulted. Hyvät kollegat, konsultoin tässä tapauksessamme oikeudellista yksikköä Euroopan parlamentissa. Tässä on nyt vain yksi tapa toimia sääntöjemme, työjärjestyksemme pohjalta. They said that if... Oikeudellinen yksikkö toteaa, että jos neljä valiokunnan jäsentä, täysistunnossa tämä on 40 jäsentä, mutta valiokunnassa me siis neljä jäsentä, eivät voi äänestää, koska heillä ei ole versiota omalla kielellään äänestettävästä aiheesta – niin tässä tapauksessa äänestystä tulisi lykätä. Uh, if it is a surprise for anybody. Jos tämä on yllätys jollekin, niin olen tästä pahoillani. Tämä kuitenkin auttaa meitä, kun olemme nyt saaneet kannan Euroopan parlamentin oikeudellisesta yksiköstä. Sehän seuraa kokouksiamme internetin välityksellä. Edustaja Karins. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Totta kai kunnioitan sitä, mitä juuri sanoitte, ja sitten pyydänkin, että tästä pidetään kiinni myöskin seuraavien mietintöjen tapauksessa, koska näidenkään miten tapauksessa miten tarkistusesityksiä ei ole käytössä kaikilla kielillä. Jos meillä on säännöt, niin odotetaan niitä sitten. Jos nyt neljä jäsentä on tällä kannalla, jos olette eri mieltä äänestyksestä sen takia, että teillä ei ole kieliversiota. Teillä ei ole äh, tulkkausta, sanoo puheenjohtaja omalla kielellänne. Edustaja Butikhofer nosti tämän esille työjärjestyspuheenvuorossa. työjärjestyspuheenvuorossa. Äh, näin pitäisi siis lykätä äänestystä. I was I was thinking as a matter of fact I would think... Itse asiassa ajattelin tätä ensimmäistä äänestystä, eli suositusta. Jos katsotte, pitäisi toimia samoin muissakin äänestyksissä, koska meillä ei ole kaikkia kompromissitarkistuksia kaikilla kielillä. Niin se on sitten taas toinen juttu. Hyvät kollegat, minä esitin kysymyksen tästä ensimmäisestä tapauksesta ja siitä ainoastaan. Pahoitteluni. Niin nyt toinen tapaus. Kestävän eurooppalaisen perusmetallialan kehittäminen. Mähtäänin äänestys. Oh, postpone. Okei. Okay. Siis äh, lykkäymisen, lykkämisen puolesta. Selvä. Next, next is... Seuraava. Barbara Kappelin kohti menestyvää datavetoista taloutta. Kuka ei ole saanut? Selvä, kollegat. Lykkäämme äänestykset. Today. Lykkäämme äänestykset tältä päivältä. Kiitos. We, we start 15 minutes break and then we start at 10.50. 10.50. Uh, we start our meeting at... Jatkamme kokoustamme kello 10.50.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 Dear colleagues, at 11 o'clock we will have Hyvät kollegat, kello 11 komission sen kanjete saavu vieraksemme. Ennen sitä meillä on hyvin tärkeä kohta käsiteltävänä Itren matka Milanoon 17. ja 18. kesäkuuta. Saamme tietoa tästä matkasta. Meillä oli siellä varsin iso valtuuskunta. Patricia Toija, Vene Langen, Maria Spiraki, Simona Bonafé, Massimiliano Salini, Antonio Tajani ja Itren sihteeristön edustajat. Haluaisin nyt pyytää valtuuskunnan jäseniltä ja kenties aivan erityisesti edustaja Patricia Toijalta. Hänhän oli valiokuntamme varapuheenjohtaja ja valtuuskuntamme puheenjohtaja. Milanohan on Italiassa. Jo. eli kaikki sujui siellä hyvin, yhteistyö sujui. Haluaisin kysyä kollegaltamme Patricia Toijalta, voisiko hän Niin, a, a, tiedän Patricia, mutta edustaja Brent, edustaja Turmes, herra Turmes. Brent. Valiokuntakokouksemme nyt käynnistyy. Edustaja Kappel, kollega Butikhofer ja muut. Nyt valiokuntakokouksemme jo käynnistyi. Patricia Toija, valiokunnan varapuheenjohtaja. Hyvät kollegat, olkaa hyvä, istuutukaa paikoillenne. Älkää pysykö siellä käytävillä seisoskelemassa. Älkääkä myöskään poistuko salista. No hyvänen aika. Okei. Okay. Kathleen, please, sit down. Patricia, the floor is yours. Patricia, olkaa hyvä. Patricia, the floor is yours. Si, grazie. Grazie, Presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Tämä oli matka, jonka toteutimme itre Kävimme maailman näyttelyssä, joka pidettiin Milanossa. Kuten sanoitte, kuten tiedätte, Milanohan on Italiassa. Uskoakseni matkan aikana kollegat havaitsivat ja ymmärsivät, kuinka merkittävä maailmannäyttely sisältöjensä kannalta on. Myös sen kannalta, kuinka paljon maita oli läsnä, miten kaikki oli järjestetty, minkälaista sisältöä esiteltiin, mutta myös ehkä saatiin tutustua yrittäjiin, yrittäjätoimintaan, jotka ovat kiinnostuneita innovaatiopolitiikasta ja yrittäjäpolitiikasta Euroopassa. Aloitimme vierailumme Arvedi-yrityksessä. Se työstää ja valmistaa terästä. Tästä, tähän liittyvästä aiheesta piti tänään äänestää. Ja yksi asia oli varsin mielenkiintoinen, nimittäin se, että kävimme katsomassa masuunia, joka oli erittäin innovatiivinen, uudenlainen. Tätä kautta terästä voidaan va- valmistaa entistä kestävämmin, tuotantoprosessi on ympäristöystävällisempi. Ja samalla tuottavuus on kasvanut käyttämällä tätä menetelmää. Joten tämä vahvistaa kentällä sen, että ne politiikat, joita me tuemme eu tasolla, joilla voidaan tehostaa tuotantoa ja noudattaa edistyneitä ympäristönormeja. Johtaa myös siis siihen, että tuottavuutta voidaan nostaa, eli saadaan aikaan uudenlaisia tuotantomalleja. Tämä vierailu oli tärkeä. Sen jälkeen sitten järjestimme tapaamisen Cremonassa, jossa vedi yritys on. Eli yritys on lisännyt tuotantoa, mutta myös työllistänyt entistä enemmän toimijoita. Ja tapasimme myös muita tuotantoalan ja muita sidosryhmiä alueella keskustellaksemme Junckerin investointialoitteesta ja investointipolitiikasta Euroopassa ja siitä, miten tuotantoalueella voidaan tukea pk-yrityksiä. Sitten kävimme toisessa yrityksessä, joka pyrkii innovoimaan tuotantoaan ja noudattamaan edistyneitä ympäristönormeja. MAPEI-yritys, tämä on kemian alan yritys, ei teräs alan yritys. Se on investoinut voimakkaasti tutkimukseen ja kehittänyt näin hyvin innovatiivisia kemiallisia aineita, joita rakennusalalla käytetään, joiden kautta voidaan tehostaa yritysten energiatehokkuutta ja rakentaa kestävällä tavalla. Eli taustalla on tutkimusta, tutkimustyötä ja on siis saatu tätä kautta parannettua rakennusalan tehokkuutta ja saman aikaan energiasäästöjä. Tuokin yritys ansaitsi Saadamme ansaitsi sen, että tai sielläkin kannatti käydä. Ja se investoi tutkimukseen ehkäpä enemmän kuin mikä on maan keskiarvo. Aamulla sitten meillä oli jalkinealan toimijoiden kanssa aamiainen puhuttiin Made in merkinnöistä ja kansainvälisen kaupan ongelmista, ongelmista, jotka tunnette, jotka liittyvät tulleihin ja siihen, että halutaan säilyttää korkea laatu italialaisissa, ranskalaisissa, saksalaisissa tuotteissa eri EUn jäsenvaltioissa. Tapasimme myös Lombardian maakunnan edustajia ja Milanon pormestarin. Ja vielä lopuksi käytimme iltapäivän keskustellaksemme yhdessä ympäristövaliokunnan ja maatalousvaliokunnan edustajien kanssa. Hekin olivat siis paikalla maailmannäyttelyssä yhtä aikaa kanssamme. Järjestimme lehdistötilaisuuden EUn paviljongissa ja tuolla yhdessä muiden valiokuntien kanssa sitten esittelimme lehdistötilaisuudessa läsnä olleille Euroopan parlamentin toimintaa ja toimintaa Euroopassa ylipäätään. Saman päivän aikana osallistuimme myös aloitteeseen, joka liittyy yrittäjyyshankkeeseen Tämä on komission aloite ja mukana oli erilaisia säätiöitä, jotka edistävät yritysvastuuta. Meillä oli siis merkittävä tapaaminen, jossa oli paljonkin osallistuja. Ja näin käynnistettiin tällainen uusi yritys tulevia vuosia silmällä pitäen. Tuo oli erittäin mielenkiintoista Seurasimme sitä kollegoiden kanssa alusta loppuun. Paikalla oli italialaisia yrityksiä, mutta myös muualta tulleita yrityksiä. Jotkut kertoivat omista innovatiivisista ohjelmistaan. Enelin Patricia Greco, puheenjohtaja Greco, puhui hyvin vaikuttavasti näimme, että on yrityksiä, jotka kantavat ympäristö- ja yritysvastuuta, ei pelkästään teoreettisella tasolla, sanoissa tai sopimuksissa, vaan todella käytännön tasolla niin, että se näkyy sitten myös voitoissa ja liikevaihdossa, jota yrityksillä on. Eli tämäkin on osoitus siitä, että kannattaa edistää ympäristöystävällisiä yrityksiä. Tämä Matka oli erittäin tiivis, hyödyllinen ja se osoitti, kuinka tärkeitä eurooppalaisia painopistealueita viemme eteenpäin. Ja tapasimme todella yritys maailman edustaja? Thank you. Thank you. Kiitos. Kiitos. Kiitos esityksestä. Nyt haluaisin kysyä, onko joku läsnä oleva, joka oli mukana valtuuskunnassa, halukas lisäämään jotakin, tai joku muu tietysti. Totta kai jokainen kollega voi sanoa jotakin. Ja tämän Kiitos. Puheenjohtaja, haluaisin onnitella kollegaa, koska totta kai tämä maailmannäyttely Euroopassa on tärkeää myös meidän tuottavalle taloudellemme. Ja elintarvikkeet ovat sinänsä jo perusta. Mehän tiedämme, että rehut ja vesi ovat olennaisia ja siksi juuri olemme erilaisissa politiikan vaihtoehtojen arvioinnissa juuri ajatellen kestävää raaka kehitystä katsoneet sen keskeiseksi kysymykseksi ja haluaisin onnitella. Minusta tämä on erittäin hyvä toimi ja haluaisin korostaa sitä, että maailmannäyttely antoi myöskin tieteen alueella uusia sykäyksiä jotka meidän pitää parlamentissa vielä ottaa tarkasteltavaksemme. Kiitos. Onko muita pyyntöjä? Ei näytä olevan puheenvuoropyyntöjä, joten minuutin kuluttua aloitamme tapaamisen komission jäsen äh, Arias Jeten kanssa kello 11. Kiitoksia vielä kerran. Kiitos rouva varapuheenjohtaja Patricia Toja, joka on valtuuston puheenjohtaja. Herra Roil vielä. Herra puheenjohtaja, jos aikaa on pari minuuttia, minulla olisi kysymys, johon ei tarvitse tänään vielä vastata. Mutta tämä on asia, joka itse asiassa ärsyttää minua yhä enemmän, kun meillä on keskusteluja eri aiheista, kun komission jäsen tulee, tai pääjohtaja niin kuin eilen, tai vaikka puhutaan mietinnöistä. Onko olemassa jokin sopimus tai sääntö, että joka ryhmästä aina yksi saa ensin puheenvuoronsa ja sitten esitteli. Ja lopuksi aivan tavalliset jäsenet. Ja kyllä tämä minua hiukan ärsyttää, että täällä istun. On jotenkin kollegoita, jotka ovat usein täällä, mutta saavat puheenvuoron vasta sen jälkeen, kun ne, jotka ovat tulleet sisään vasta istunnon alussa, ovat ensin saaneet puheenvuoron. Toivoisin, että myös tätä mietittäisiin, onko tämä oikeudenmukaista. Tiedän, että tämä on sillä kovinkaan yksinkertainen hoitaa, mutta on kollegoita, jotka ovat paljon läsnä, tai alusta lähtien ovat paikalla, kun istunto alkaa ja saavat puheenvuoron lopuksi, koska sääntö on, että ensin koordinaattorit, sitten ylikoordinaattorit, sitten luoja tietää kuka. Ja tätä olisi kyllä syytä miettiä, minusta tämä ei ole oikeudenmukaista. Tällä rankaistaan niitä kollegoja usein pienistäkin ryhmistä, jotka ovat ahkeria. Tämä on paljon tärkeämpää kuin se, mistä juuri äskettäin puhuttiin. Much. I understand you is some... Ymmärrän, että tässä Kyseessä oli työjärjestyspuheen vuoro, mutta kiitos Patricia Tojalle ja koko valtuuskunnalle siitä, että olitte paikalla Milanossa. Ja kiitos tästä palautteesta. Sitten Butikhofer, työjärjestyspuheenvuoro. Vastaisin suoraan siihen, mitä herra Roil sanoi. Kyllä minä tiedän, että hän ei sano sitä ääneen, mutta hän on yksi niistä, jotka usein ovat paikalla. Ja minäkin olen ollut samassa tilanteessa kuin te, Roil ja siitä syystä ymmärrän täysin, mitä te sanotte. Pyytäisin kuitenkin, että miettisitte myös seuraavaa. Jos vain nyt toimitaan sen mukaan, että kuka nyt käyttää ensimmäisenä, pyytää ensimmäisenä puheenvuoron, silloin kyllä käy niin, että suurista ryhmistä 5, 6, 7 ihmistä saa puheenvuoron ennen pieniä ryhmiä ja usein kyllä on niinkin komission jäsenten kuulemisissa ollut, että ensimmäiset viisi ja kymmenen kysymystä saavat vastauksen ja sitten ehkä vielä muutama. Ja sitten saattaa käydä niinkin, että pienemmät ryhmät eivät pääse ollenkaan ääneen. Ja minusta ajatellen monimuotoisuutta on tärkeää, että huolehdimme siitä, että parhaisena ajankohtana, niin kuin tähän asti on ollut, kaikki ryhmät ainakin yhden kerran voivat sanoa tärkeimmät asiat. Minä ymmärrän, mistä te puhutte, mutta toisaalta jos tehdään niin kuin te annoitte ymmärtää, se kyllä olisi pitkälti pieniä ryhmiä rasittava, eikä se olisi mitään demokraattista edistystä. Uh, thank you very much. Colleagues, we can... Kiitos kollegat, me voimme keskustella jos tarve vaatii tästä aiheesta. Commissioner Kanjete together with... Kanjete saapuu paikalle. Let me, let me start. Uh, welcome to Commissioner. Tervetuloa komission sen kanjeette. Olemme iloisia, että olette vieraanamme aika lailla säännöllisesti. Haluamme kuulla teitä aina silloin, kun se on mahdollista. Me tiedämme hyvin, että niin sanottu kesäpaketti esiteltiin 15. heinäkuuta yhdessä kesäpaketin kanssa. Tiedonanto energiamarkkinoiden rakenteesta annettiin. Tämänpäiväinen keskustelumme liittyy nimenomaan tähän tiedonanton energiamarkkinoiden rakenteesta. Komission sen kanjete Viime keskiviikkona täysistunnossa keskustelimme monista aiheista. Keskiviikon keskustelu keskittyi myös Nord Stream-hankkeeseen, vaikkakin se ei välttämättä liity suoraan kesäpakettiin, mutta kyse on kuitenkin markkinarakenteesta. Kaasu toimii hyvänä taustatukena myös sähkömarkkinoille, niin kuin myös uusiutuvat energianlähteet, kun ajatellaan sähkömarkkinoita ja kaasumarkkinoita. Molemmat markkinat ovat tarpeen, koska niillä on oltava hyvät yhteenkytkennät. Kesäpaketissa käsittelemme hyvin tärkeitä kysymyksiä. Ensinnäkin tarkoitus on parantaa kansalaisten hyvinvointia ja liike-elämämme kilpailukykyä, vahvistaa kuluttajien oikeuksia. Tämä kaikki oli tärkeää tässä paketissa. Kyse on oikeanlaisesta markkinoiden rakenteesta jotta voimme täyttää myös ilmastotavoitteemme. Siinäkin kyse on markkinoiden rakenteesta. Komission jäsen, meille on hyvin tärkeää kuulla teidän kantanne komission jäsenenä ja myös koko Euroopan komission kanta tässä hyvin tärkeässä aihealueessa. Asianmukainen oikeanlainen markkinarakenne. Olkaa hyvä. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja, arvon jäsenet, hyvät ystävät ja kollegat. Aluksi kiittäisin puheenjohtaja Busekia kutsusta tulla jälleen tänne valiokuntaan ja jatkaa keskusteluja markkinoiden rakenteesta ja energian kesäpaketista. Kesäpaketissa on neljä tärkeää kysymystä. Ensinnäkin kuuleminen markkinarakenteesta, sitten se, että voimaan otetaan kuluttajat katsotaan uudelleen Euroopan hiilimarkkinoita muun muassa. Toivottavasti tämä valiokunta on aktiivisesti mukana muokkaamassa uutta energian sisämarkkinoiden lainsäädäntöä. Aiomme tehdä tähän liittyvän ehdotuksen vuoden 2016 lopussa. Kuten tiedätte, tämä on kuule, kuulemismenettely tässä selkeästi. Tavoitteena on ottaa yhteyttä sidosryhmiin. Tässä keskitytään erityisesti sähkömarkkinoihin. Ja tässä on 21 hyvin tarkkaa kysymystä, jolla käsitellään eri aiheita. Esitämme kysymyksiä, annamme vastauksia. Ja tämä otetaan sitten vuoden 2016 lainsäädännössä huomioon. Kuulemisen päätavoitteena tavoitteena on se, miten sähkömarkkinoita voidaan mukauttaa nykytilanteeseen. Siellä pitää pystyä ottamaan paremmin huomioon energi- uusiutuvat energianlähteet ja asettaa kuluttaja kaiken keskiön. Ensinnäkin pitäisi taata se, että energiajärjestelmämme todella pystyy toimimaan niin, että se täyttää eri käyttäjien tarpeet ja pystyy myös vastaamaan uudenlaisiin tilanteisiin ja haasteisiin. Yksi suurimmista tavoitteista on se, että vanhat infrastruktuurit korvataan ja pyritään joustavampaan järjestelmään ja sellaiseen, joka käyttää entistä vähemmän hiiltä. Markkina-alueen pitää tulla suuremmaksi, pitää päästä eroon rajoista ja panostaa uusiutuviin energialähteisiin. Täytyy välttyä myös energiasaarekkeilta. Kohti pitää päästä sellaiseen järjestelmään, jossa energia voi virrata paikasta toiseen selkeästi. Tämä liittyy toimitusvarmuuteen. Halutaan myös taata se, että kaikille toimijoille on samat säännöt ja todella saadaan aikaan joustuvat markkinat, joissa toimijat voivat olla entistä kilpailukykyisempiä. Kaikki nämä muutokset vaativat entistä suurempaa integraatiota ja yhteistyötä. Esimerkiksi sähköverkkoihin liittyvää yhteistyötä pitää vahvistaa. Lisäksi yhteistyötä ja integraatiota on lisättävä kapasiteetin osalta. Kapasiteettimekanismeja voidaan oikeuttaa ainoastaan tietyin kriteerein. Kun katsotaan ongelmaa ja ratkaisua, niiden on oltava eurooppalaisia tai ainakin alueellisia. Ja lopuksi kuluttajien roolin pitäisi markkinoilla olla entistä aktiivisempi. On katsottava älykkäitä teknologioita ja tätä kautta annettava entistä suurempaa hyötyä kuluttajille, niin että he voivat hyötyä järjestelmän joustavuudesta. Halutaan yhdistää eri toimijoita ja tätä kautta voidaan sitten ratkaista ongelmia myös paikallisesti ja lisätä kustannustehokkuutta. Tällä hetkellä järjestelmä ei toimi kyllin hyvin kuluttajien kannalta. Kuluttajien pitää saada entistä parempaa palvelua, parempaa valikoimaa ja huokeampia hintoja. Ehdotamme järjestelmää, jossa esimerkiksi palveluntarjoaja voi vaihtaa entistä helpommin ja esimerkiksi kuluttaja saa reaaliaikaista tietoa sähkön kulutuksesta ja kuluttajista tulee aktiivisia markkinoiden toimijoita. Ja jos näihin toimiin lähdetään sähkölaskuissa, kuluttajat voivat säästää jopa 30 prosenttia. On jo kuluttajia, jotka vaihtavat energian tarjoajia tai tuottavat omaa sähköään, mutta esteitä edelleen on. Usein siis kaikki ei toimi. Kuluttajien pitäisi pystyä siis osallistumaan aktiivisesti markkinoihin oikealla tavalla. Kuten aluksi sanoin, olemme aloittaneet nyt sidosryhmien kuulemisen. Olemme esittäneet 25 hyvin tarkkaa selkeää kysymystä, jolla pureudutaan niin kysymyksiin, joiden pitäisi mielestämme olla mukana uudessa markkinarakenteessa. Aiomme käydä myös tiivistä keskustelua asiasta tämän valiokunnan ja parlamentin kanssa. On katsottava, miten kolmatta energiapakettia täytäntöönpanojen jäsenvaltiossa. Se on tärkeää. Teemme kaksi eri asiaa. Käynnistämme jäsenvaltioiden kanssa vuoropuhelulainsäädännöstä. Yritämme helpottaa niiden asemaa ja tukea niitä tässä toiminnassa. Ja jos poliittista tahtoa lainsäädännön muuttamiseen ei ole, silloin aloitamme rikkomismenettelyn. Kolmas energiapaketti on hyvä askel eteenpäin ja sitä on syytä täytäntöön panna täysimääräisesti ennen kuin siirrytään muuhun lainsäädäntöön. Eli ensi vuonna käynnistämme tämän paketin, jolla todella pystytään puuttumaan näihin ongelmiin. Three coordinators were present. Kolme koordinaattoria on ollut alusta lähtien paikalla ja aivan nyt tähän loppuun saakka. Jos haluatte nyt koordinaattorit sanoa tämän keskustelun alkuun jotakin, niin nyt aika on teidän käytössänne. Kollega Karins, olkaa hyvä. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kovasti komission sen Kanjete. On aina ilo tavata teidät täällä valiokunnassa. Mitä olette sanoneet eh, energiamarkkinoiden parantamisesta, kilpailun eh, käyttöntämisestä, ajatellen olosuhteiden muuttamista niin, että on turvallisempaa toimitusta, halvempaa toimitusta. Tämä on suunta, johon pitää liikkua. Minulla olisi kysymys, joka koskee sitä, miten näette tilanteen, mitä lisävälineitä komissio voisi käyttää tai tarvitsisi sen varmistamiseksi, että eurooppalaisia sääntöjä noudatetaan. Jos ajatellaan hallitusvälisiä sopimuksia, jotka liittyvät energiaostoihin kolmasista maista, komissiolla tällä hetkellä on ex post mahdollisuus tarkastella näitä sopimuksia. Tuotte siis katsoa niitä jälkikäteen, mutta oletteko te kiinnostunut sopimusten tarkastelemiseen ennen niiden allekirjoittamista? Ja mitä te sopimuksista, joita ei tehdä pelkästään hallitusten ja energian toimittajien välillä, vaan suurten yritysten ja energian toimittajien välillä? Ajattelen tässä esimerkiksi tätä Nord Stream 2-sopimusta, joka saattaa rikkoa EUn kilpailulainsäädäntöä. Jonkun pitäisi kuitenkin katsoa sitä, rikkooko se ja minusta komission tulisi tehdä tämä. Mitä te ajattelette, mitä välineitä te tarvitsette tämän työn tekemiseen? Thank you and Mr. Grobarczyk. Kiitos, Grobarczyk. Dziękuję bardzo, e, panie przewodniczący. Kiitos, puheenjohtaja. Z Nord Streamem, e, gdyż jest to niezwykle kontrowersyjna sprawa, jak pan... Hyvin polemisesta aiheesta. Niin, ja kun on, kuten mainitsitte, ja haluaisin kysyä teiltä kysymyksen, herra komission jäsen. Onko tämä kolme energiapaketin mukaista ja energiaunionin mukaista, jossa me nyt, jota nyt ollaan rakentamassa ennen kaikkea sitä osaa, joka koskee energiaa lähteiden monimuotoisuutta. Olen tässä asiassa esittelijä. Ja minä uskon, että tämä ei ole yhtä mieltä, yhteisessä sopisoinnussa, siis tämän monimuotoistamisen kanssa, jos meillä on yksi toimittaja, joka toimittaa 50 prosenttia kaasusta, jota käytetään Euroopan unionin alueella, siis 50 prosenttia siitä. Joten ajatteletteko te, että me olemme yhä energiaunionissa ja onko meillä mahdollisuus tässä tilanteessa saada hankkeen vietyä päätökseen? Ja kollegat Saksassa ja Deutsche Bank, eh, sen pitäisi rahoittaa tämä hanke. Sitten kysymys, eh, mikä on teidän mielipiteenne tällaisesta valvovasta viranomaisesta? Millaista valvontaa on suunniteltu? Miten valvotaan energiamarkkinoita, energiamarkkinoita pelkästään, vai onko tässä myös tilaa kansallisille toimijoille, jotka toimisivat yhteistyössä? Danke, Herr Vorsitzende, Herr Kommissar, danke für Ihre Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen esityksestä tästä energian kesäpaketista. Sai keskustella siitä jo Strasbourgissa. Tänään valiokunta on aika varovainen. Teidän painopistealueessa on kaksi asiaa, jotka varmasti aiheuttavat vilkasta keskustelua täällä, eli ETS-uudistus, päästökaupan uudistus ja sitten tämä uusi markkinarakenne. Nämä ovat aiheita, jotka olemme tunteneet jo pitkään. Ja puhutaan nyt New Dealista kuluttajille, kuluttajille ja sitten vielä energiamerkinnät. Niiden osalta on syytä pohtia sääntelyn roolia ja sitä, johtaako se todella nyt parannuksen kuluttajilta, jos palataan vanhan järjestelmään. Eli on katsottava kustannuksia, joita tästä koituu sekä kuluttajille että muille toimijoille siksi, jos energiamerkintöjä pitää lähteä uudistamaan kokonaan. Tiedotus kuluttajille, se, että kuluttajat äh, tulevat aktiivisiksi markkinatoimijoiksi. Tämän on tarkoitus laskea hintoja, ja tämä on tietysti myönteistä. Energiamarkkinarakenne on kaikkein monimutkaisin, lähestymistavat vaihtelevat tiedämme, että uusiutuvat energialähteet pitää integroida paremmin. Tarvitsemme paremmin järjestäytyneet markkinat, entistä kilpailu, kilpailun pohjalta toimivampaa integraatiota ja kapasiteetin mekanismeja pitää katsoa, ja tästä varmasti keskustellaan vielä vilkkaasti jäsenvaltioissa. Ja sitten päästökauppajärjestelmän uudistuksen osalta näin useita ongelmia hiilivuoto esimerkiksi. Tässä on tavoitteita laskettuja myös aloja, alojen määrää, jota tämä koskisi. Tässä jätetään jäsenvaltioiden käsiin kompensaatioiden maksaminen. Ja tähän liittyy myös markkinavakausväline. omassa niin uskotaan, että näiden toimien kautta menetetään ulkomaille jopa 60-70 000 työpaikkaa, koska investoinnit Itävaltaan eivät enää olisi kannattavia. Eli tässä, kun ETS-järjestelmää uudistetaan, pitäisi ottaa huomioon sellaiset alat, jotka käyttävät paljon energiaa. Euroopan uudelleen teollistuminen on se, joka tässä pitää muistaa. Ja tietyt toimet ovat haitallisia kasvu, kasvulle ja työpaikkojen luomiselle. Ja näissä kysymyksissä on todella lähdettävä toimin erityisesti energia-alalla. List. Äh, Kiitos. Nyt listan mukaan edustaja Roil ensimmäisenä listalla. Thank. Kiitos. Komission jäsen, tervetuloa. Totesitte, että että ensinnäkin haluaisitte tämän kolmannen tarkastella kolmatta sisämarkkinahanketta ja katsoa, miten se pannaan toimeen ja sitten vastata uusia esityksiä. Tämä on viisasta ja oikein paremman sääntelyn puitteissa. Tämä on juuri sitä, mitä tähän komissio on ryhtynyt. Kuitenkaan en ymmärrä, miksi te nyt sitten teette uusia ehdotuksia merkinnöistä, vaikka se oli mitenkään välttämätöntä. Ei tarvitse nyt mitään koko järjestelmän muuttamista. Pitää tarttua niihin kohtiin, joissa on tarvetta muutoksiin. Haluaisin tietää, miksi ei kuljeta yksinkertaisempaa tietä ja tätä kautta saada käytetä vähemmän energiaa, käydä vähemmän byrokratiaa, saada vähemmän ponnistoja. Te puhuit myöskin siitä, että eh, ensa pitäisi saada lisää toimivaltaa. Missä tähän asti yhteistyö on ollut huono tai ei ole toiminut? Lisää toimivaltaa annetaan silloin, jos on ollut puutetta. Haluaisin yleisesti tietää, minkälaisia puutteita on Haluaisin konkreettisia viitteitä siitä, missä tämä nykytilanne ei ollut toimiva. Sitten verkkojen rakentaminen. No, sehän ei todellakaan toimi. Miten komissio aikoo edistää verkkojen rakentamista? Jos kaikki jälkikäteen vain valittavat asiasta, se on pitkän, pitkäveteistä, ei tehdä mitään tai tehdään. Kaikki tietävät, että verkkojen rakentaminen on avain monien muiden ongelmien ratkaisemia. Mitä tässä tapahtuu? Ja, ja. Neljänneksi päästökauppa päästökauppajärjestelmän uudistaminen, kollega juuri viittasi siihen. Minä, kuten kollega, olen huolissani siitä, mitä vaikutuksia näillä ehdotuksilla, joita te olette tehnyt, on Euroopan teollisuudelle. Onko tutkittu sitä, mitä tämä käytännössä merkitsee yksityiskohtaisesti ja onko harkittu sitä, onko tämä vastuullista. Me emme voi samanakaan valittaa sitä, että on kasvuongelmia ja sanoa, että pitää tehdä enemmän kasvun edistämiseksi, ja sitten kun pitää päättää konkreettista toimista, joilla kenties voitaisiin toimia, joiden osalta voitaisiin toimia varovaisin, mistä ei sitten kuitenkaan tehdä. Joten voisitteko pohtia vielä sitä, oletteko valmiita korjauksiin? Thank you very much, colleague. next... Kiitos, kollega. Edustaja Torini, olkaa hyvä. Obrigado, president. Eh, Senhor comissário. Obrigado. Puheenjohtaja, komission jäsen. Kiitos siitä, että selkeytitte hieman äh, energiamarkkinoiden rakennetta. Me tarvitsemme myös hallintoa tälle markkinalle. Puhuitte useaan otteeseen yhteistyöstä ja yhteenkytkennöistä. Komissio on esittänyt oman hankkeensa. Tarvitaan siis energiamarkkinoille rakenne. Kyseessä on oikeastaan sama mekanismi kuin tehostetussa yhteistyössä. Haluaisinkin kysyä komission jäsen, onko tämä hallintomalli riittävän vahva, jotta päästään todella tavoitteisiin markkinoilla sellaisina kuin te olette ne määritelleet? Nythän on tehty arvioita, mutta mallit eivät kuitenkaan ole yleis ongelmia ratkaisseet. Tämä ei ole verkko-ongelmia eikä yhteenkytkentää ongelmia ratkaissut. En edes puhu mistään yksittäisistä jäsenvaltioista konkreettisesti. Katsotteko, että tämä ongelma voitaisiin ratkaista? Tämähän on aivan velvoittava kysymys ratkaistavaksi. Yhteenkytkennät ovat kaiken perustana. Pitäisi olla myös julkinen kuuleminen näistä hyvin tärkeistä kysymyksistä, hiilimarkkinoista, markkinoiden joustavuudesta ja niin edelleen. Eikö pitäisi puhua myös verkkojen yhteenkytkennöistä? Kiitos, hyvä kollega. Uh, Madame Grostet. Edustaja Grostet. Merci beaucoup. Kiitos komission sen On välttämätöntä saada parempaa koordinointia ja integrointia jäsenvaltioiden ja alueiden kesken. Näin voidaan varmistaa johdonmukaisuus ja kunnioitetaan itse kunkin tehtäväkenttää. Näin voisimme myös tarjonnan varmistaa sekä sähkön osalta, liikeyritysten, teollisuuden ja yksittäisten kuluttajien kannalta myös pitkällä aikavälillä. Haluaisin tietää, mitä Euroopan komissio aikoo tehdä tutkiakseen syvällisesti niitä esteitä, jotka vielä estävät näiden sopimusten solmimista. Nämä sopimuksethan voisivat varmistaa sähkön tuottajien sijoitukset samalla kertaa. Kiitos. Uh, thank you very much. Uh... Kiitos. Nyt olemme listan puolivälissä kutakuinkin ja haluaisin pyytää komission jäsentä vastaamaan näihin kysymyksiin. Muutoin niitä esitetään liian paljon kerralla. Parempi on nyt jakaa keskustelu kahteen osaan. Ensimmäinen osa näin ensin. President, some extremely difficult. No. Niin, jotkin näistä ovat äärimmäisen vaikeita. Se on ihan tavallista näin itse valiokunnassa. niin, ensinnäkin komissio haluaisi, että hallitusten väliset sopimukset, niitä arvioidaan ennen kuin ne lopullisesti solmitaan. Olemme vuoden 2016 ensimmäisten kolmen kuukauden aikana tekemässä tällaisen kaasupaketin, johon sisältyy myöskin näiden kaasutoiminnan varmuus ja se, että katsotaan etukäteen näitä sopimuksia. Me haluamme katsoa, miten voidaan noudattaa, varmistaa se, että noudataan eurooppalaista lainsäädäntöä kaasupaketin puitteissa ja on lähes mahdotonta neuvotella sopimuksia, koska ne ovat kahdenvälisiä sopimuksia ja ne vaativat kahden osapuolen osa, so, suostumusta, jos toinen osapuoli ei halua neuvotella sopimuksesta, vaikka ja jos Euroopan unioni ei noudata, noudata Euroopan osapuoli ei tätä, koska tämä on hyvä aika neuvotella, koska se ei ole kaupallisia ongelmia, että on ongelmallista merkitystä erilaisen lähtökohtaa. Sitten tämä, milloin kaupallinen kysymys on strategisesti tärkeä, pitäisi myöskin pohtia sitä näissä puitteissa, koska ei kaikki valvontaa, siis jotkin ne ovat strategisesti tärkeitä jonkin maiden kannalta, ja silloin pitäisi katsoa, miten voidaan katsoa, voidaan toimia puuttumatta yksityisen toimintaan ilman, että kuitenkaan niin vaarannetaan turvallisuutta toiminnan osalta Euroopan unionin tasolla. Tämä on pohdintaan, jota on käynnissä, se on kesken ja kaasupaketin osalta voimme puuttua tähän tilanteeseen. Sitten on ollut kysymyksiä, jotka liittyvät äh, ja on ollut sanottava selvää, että jos katsotaan, mikä on kaasun tulevaisuus Euroopan energiamiksissä, 2030 viimeisimpien käsitysten mukaan kolmes, 480 Siis, taking into account the progress. Uh, siis tämä, osana, tämä suhteessa uusiutuvaan energiaan, mitä se katsoa, mikä on sitten energiatehokkuuden merkitys, sitä saadaan lisättyä, silloin kaasulla on vähemmän painoarvoa tässä miksissä, mutta siksi tämä 380-150 vaihtuma väli. Sitten kaasun osalta sitä tämä nesteytetty maakaasukysymys tulee lisääntymään, koska uusimmat havainnot, eh, jotka löydöt, jotka on tapahtunut Israelissa Kyproksella, voivat mennä sitä, että Itämisen välimeren kaas voi olla markkinoilla. Itä-välimerellä on This happened in Australia. The outcome ja tämän Australiassa myöskin on tämän tyyppistä kaasua maassa. Näkymät tulevat muuttumaan tämän nesteytyn maakaasun osalta, mutta on Nord Stream 1 ja 2, näitä verkkoja putkeja täysin käytävää 50 prosenttisesti. nyt jos annetaan lisää putkia, niin tämä että se on hyvin vaikea kysymys. Tämä Orva Grossi tosiaan hyvin esille. Meidän politiikkamme tällä hetkellä menee tuotannon ja verkostojen moni monimuotoistamiseen. Meillä on eteläinen käytävä, meillä on tämä mestetyn maakaasun strategia ja meillä on että yhdyspisteitä. Kaakkois-Euroopassa pyrimme samaan aikaan tätä liikettä, jonka, jossa voidaan myöskin voidaan kuvata molempiin suuntiin näitä kaasuja, ja tämä on asian osalta perinpäisemmän eteenpäin. Poliittinen prioriteetti on tämä monimuotoistaminen. Nyt on kaksi haastetta. Toisaalta Venäjä haluaa lakata käyttämästä Ukrainaa kauttakulkualana ja toimittaa kaasun Kreikan rajalle. Tarvitaan uusia eh, putkia, joiden kautta kaasutetaan Kreikasta. Keski-Euroopan sanoa, että komissio ei ole halukas rahoittamaan uusia jättihankkeita, koska meidän täytyy saada aikaan yhteyksiä alueiden välillä, luoda niiden välille yhteydet, joten tämä ei ole mikään tämä prioriteetti, tällainen hanke, meidän prioriteetti on saada aikaan monimuotoisuutta. Tuon komission täytyy kuitenkin katsoa sitten, kun näitä hankkeita pannaan toimeen ja mitä allekirjoittaa joitakin yhteisymmärryspöytäkirjoja. Näistä meidän pitää varmistaa se, että noudatetaan eurooppalaisia sääntöjä, ei pelkästään varmistaa, vaan myöskin siis alueilla, jotka ovat siis jäsenvaltioiden toimintavaltaan ja hallintaan kuuluvia. Energiapaketin liittyy myöskin, myöskin eh, kilpailuisen sisämarkkinassa ne täytyy myöskin noudattaa, ja komissio tulee katsomaan, että noudatetaan kaikkia näitä sääntöjä. Sitten vielä, mitä tulee tähän monimuotoistamistrategiaan, se, että rakennetaan rinnakkaisia putkia sellaisten putkistojen rinnalle, joita ei käytetä riittävässä määrin, ei ole komission strategiaa, joka liittyisi tähän kaasun toimituksen monimuotoisuuteen. Totta kai Venäjä tulee tulevaisuudessakin toimittamaan kaasu Euroopan unioniin, mutta Venäjä täytyy olla kilpailua. Jos me katsomme, mitä on tapahtunut Liettuassa, eh, kun kun päätettiin rakentaa tämä terminaali, niin silloin kaasun hinnat putosivat välittömästi. Tätä meille on liettua ministeri kertonut. Alusta lähtien näin ollut, joten jos on kilpailua, sana paremmat hinnat, markkinat toimivat, ja se on se, minkä puolesta me toimimme. Mitä tulee sitten by a whole... Eh, en, en saa eh, tästä lähetti meille kysymyksen äh, yksi jäsen. Totta kai integroitu äh, äh, verkosto vaatii omat säädöksensä ja me olemme rakentamassa rajattu liittyvää infrastruktuuria. Jos me haluamme energia markkinat, jossa energia liikkuu maassa toiseen, silloin se merkitsee sitä, että on oltava suosituksia ja on vähän päätöksentekomahdollisuuksia. Olemme nähneet, että ASER, e, joka on tärkeää tässä, jos haluamme saada aikaan alueellista yhdistymistä näiden alueiden välillä, silloin täytyy olla myöskin sovitteluja tämmöisessä kohditapauksessa. Jos me pyrimme katsomaan nyt näitä kapasiteettimekanismeja, ja silloin meidän pitäisi lakin arvioida kapasiteettia laajemmalla alueellisella, laajemmalta alueelliselta kannalta, ja jolla on saatu organisaatio, joka lähestyy asioita alueellisesti, koska muuten me lähdemme liikkeelle siis kansallisista kapasiteetista ja katsomme sen toiminnallisuutta kansallisella tasolla, että se ei ole funktionaalista mediaa. Siis olla lähestymistapa ja meidän pyrimme vahvistamaan Aserin toimintavaltaa ja saamme antaa sille mahdollisuuksia toimia rajat ylittävissä kysymyksissä. Meidän pitää kuitenkin kunnioittaa kannallisten sääntelyvenomaisten toimivaltaa, mutta räätälyissä tapauksissa, jos vaaditaan ylittävää sääntelyä ja kiistojen sovittelua, silloin on merkitystä. Asterilaisten tulee kehittää tulevaisuudessa tähän suuntaan. Tämä on yksi kysymys, jota olemme toistuvasti kysyneet. Rouva Kappel kysyi eh, tällaisista säästöpaikan vaikutuksista, ja Roin palasi tämän samaan asiaan. Meidän täytyy saada päästökauppajärjestelmää ja niin odotamme lokakuisen äh, neuvoston johtopäätöksen, lokakuun kokouksen äh, tavallinen neuvoston kokous, siellä pyrittiin samaan aikaan tasapainoinen kanta jäsenvaltioiden välillä sopimus oli pudottaa tätä päästöjen pudottamista 40 prosenttia ja myöskin äh, puhuttiin uusiutuvasta, siitä päästiin yksimielisyyteen. Ja kaikki, mikä oli paketissa, ja koko paketti ja tämä asia ovat yllättäen yhteydessä toisiinsa. Meidän siis kehittää myöskin kauppapäästöjärjestelmän strategiaa. Meidän täytyy noudattaa neuvoston johtopäätöksiä. Neuvosto sanoi, että että nämä 11 000 alaa, joita tämä koskettaa, niin täytyisi lähettää päästöjä 43 prosentilla. Tätä ei sanonut komissio. Tämän totesivat valtioiden päämiehet ja sanovat, että ero suhteessa vuotuisiin vapaisiin päästöön, siis tätä tässä tämä sovellutus olisi 2.2. Which would go to auction. Ja huutokauppaan menevät päästökattoluvat, niiden määrän tulisi pysyä suurin piirtein samana, joten olisi tässä vähemmän päästökauppalupia, joten komissio on pyrkinyt kuulemaan energiaintensiivistä teollisuutta, olemme pyrkineet olemaan järjestelmän, jossa olisi tämä 35 prosentin korjaus energiaintensiivisen teollisuuden alueella, ja meillä on malli, jossa on kaksi eri parametria. Toisaalta energian intensiivinen käyttö otan tässä huomioon, ja on 50 alaa, jotka saavat täydet päästökauppaluvat, siis vapaan päästökaupan, eikä kuitenkaan synny hiilivuotoa. Ja käsimme tätä hyvin huolellisesti, mutta sovellamme siis samaan aikaan näitä parametreja, jotka liittyvät hiili hiilivuotoihin ja sitten katsotaan, mikä on tilanne tämän energiaintensiivisen teollisuuden osalta. Komissio siis pyrkii suojelemaan teollisuutta hyvin tällaisella maltillisella lähestymistavalla. Olemme myöskin tehneet toisen asian, olemme päivittäneet benchmarkit ja pyrkineet katsomaan, mikä on tuotanto ja tuotannon osalta yrityksessä on lupia jotka eivät suinkaan tule mitenkään yllättää, vaan nämä mahdolliset tarpeet, joita syntyy, ne voidaan kattaa näillä luvilla. Me voimme saada aikaan tällä mistä on yrityksiä, joissa on, joissa on 30 prosenttia, voimme saada aikaan ehkä viisi ryhmää, ja varmastikin tulette ajamaan tätä totta kai. Mutta parempi lähestymistapa on keskittyä niihin ihmisiin, jotka intensiivisesti käyttävät energiaa, ja voivat todellakin olla vaara hiilivuodolle. Ja halutaan täyttää yhteistyötä parlamentin kanssa, jos on tehdä muutoksia, silloin pitää myöskin selittää, mitä vaikutuksia muutoksella on. Me olemme tehneet hyvin tiukan vaikutusarvioinnin, vaikka ensimmäinen ei mennytkään lävitse, ja olemme pyrkineet olemaan hyvin tasapainoisia ja kun valiokunta tekee tästä asiasta lausuntonsa, niin se varmaan tulee katsomaan näitä. Olen Roilin kanssa yhtä mieltä, että tavoite on 30 prosenttia. Meidän pitää toimia yhteistyössä teollisuuden kanssa. Siksi olemme tehneet tämän ehdotuksen, koska jos jatketaan vanhaan malliin, ajatellaanpa, että jatketaan tätä vanhaa järjestelmää, muutamme vain tavoitetta. Tämä on automaattinen 35 prosenttia korjaava tekijänä sektorikohtaisesta kaikille yrityksille, riippumatta siitä, miten intensiivisesti käyttävät energiaa. Me olemme valinneet toisenlaisen väylän. Me olemme saaneet tällä paljon vihollisia, koska on paljon sektoreita, jotka, jota, jossa ei tapahdu tällaista kattamista, he ovat syytämme sitä, että nämä päästöluvat eivät kata tätä, mutta olemme valinneet toisenlaisen väylän. Dos, dos, dos, dos, dos, really an... Ja on olemassa tietoinen tätä mutta tämä on uusi järjestelmä, josta on tämä korjaustekijä. Sen osalta tämä on siis huomattavasti rajallisempi. Parlamentti tietysti voi tehdä mitä haluaa. Parlamentti voi sanoa, että lupien määrää tarkastellaan jäsenvaltioittain ja jotkut taas sanovat, että tämä ei ole tarpeeksi kunnianhimoinen, mutta me olemme luoneet järjestelmän, jolla pyritään lisä, ei tämä, tämä ei ole järjestelmällä pyritään lisäämään, no, korottamaan hiilin hintaa, samalla samaan hiilimarkkinat, jotka toimisivat, ja, ja tämän aikaan kuitenkin teollisuutta suojellaan. Tämä on hyvin mutkikasta. Ja tietysti on riskien korvaaminen, se on hyvin mutkikasta menneisyydessä. Meillä oli sääntö, joka sanoi, että jäsenvaltiot voivat korvata epäsuoria äh, kustannuksia. Me käynyt tästä sisäistä keskustelua, olisiko velvoitte korvata tai jokin kimmoke jäsenvaltioille, totesimme, että jäsenvaltioiden tulisi korvata ja jäsenvaltioiden täytyy raportoida joka vuosi siitä, mitä ne ovat tehneet, jotta sanan, nyt emme tällä hetkellä tiedä, mitä kukin tekee. Totta kai parlamentti sanoo, että sanan should sijasta olisi shall, siis tulee korvaamaan, ja me ei ole, me menet niin pitkälle kuin voimme, eli me olemme todenneet, että tulisi olla korvaus näistä epäsuorista kustannuksista. Sitten täällä oli kysymys PCIstä, jos, jos voidaan saavuttaa tavoitteet tässä, niin on tärkeää toimia. Me luomassa korkean tason ryhmää. Pyrimme täyttämään tavoitteet, olemme päässeet eteenpäin näissä asioissa eri alueilla. Ja tämä on hyvin näissä infrastruktuureissa, jotka koskevat tavoitteita. Meidän pitäisi olla kuitenkin sitovia tavoitteita. Kuka haluaa sitovia tavoitteita? Sitovia tavoitteita voidaan katsoa, miten niitä on täytetty. Ja jos tavoitteita ei täytetä, sitten otetaan käyttöön pakollisia mekanismeja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Mutta jos tätä ei ole, silloin on luettava hallituksiin. Ja hallitukset ovat tehneet erinomaista työtä, mutta kaikki jäsenvaltiot ole samassa tilanteessa. On jäsenvaltioita, jotka ovat halua voimakasta hallintoa, ja toissakin jäsenvaltiossa taas on hallintoa, joka pyrkii tähtäimeen energiaan, niin jota täytyy katsoa, mitä tapahtuu marraskuun neuvostokokouksessa. Katsoa saadaanko minkälaisia suosituksia tulevaisuutta varten. Totta kai on elementtejä pyritään katsomaan sitä, mitä on kansallinen lähestymistapa – pitäisi olla yhteisiä indikaattoreita, joitakin elementtejä tällaista hallinnointia varten, ja minä olisin voimasti sitä mieltä, että pitäisi olla tiukkaa hallinnointia, pitää katsoa, miten tätä viedään eteenpäin myöskin parlamenttia ajatellen. Jäsenvaltiot ehkä eivät halua minkälaista voimakasta hallinnointia, mutta meitä tulee muuten ongelmia. Meidän täytyy saada aikaan hallinnointi raportti, joka koskee myöskin tavoitteita, siis tällaista olemassa maataloudessa, liikenteessä, rakennuksissa. Ja meillä on edistystä myöskin tietysti uusituissa energioissa ja energiatehokkuudessa koko alueella, mutta meidän pitää kehittää tätä. Edelleen Luxemburgin valtio tekee erinomaista työtä tällä alueella tällä hetkellä. Ja sitten oli vielä yksi kysymys, joka koski ongelmia hinnoittelussa. Rova Groste, pitkän tähtäyksen sopimukset, totta kai. Minä edustan sitä kantaa, että tällaiset pitkät sopimukset tuluttajien ja tuottajien välillä ovat varmuutta investoinnille ja myöskin kapasiteettien käytölle. Ja täytyy katsoa, mitä esteitä on tällä hetkellä näiden pitkän tähtäyksen sopimusten osalta, mutta nämä eivät ole kehittyneet Siksi olemme hyvin kohdennusti pyrkineet katsomaan tätä asiaa, mikä olisivat julkisen eh, sektorin, mikä olisi julkisen sektorin rooli energiamarkkinoilla, niin se liittyisi ehkä juuri tähän kysymykseen. Tämä asia pitäisi tutkia. Ja kaikki sidosryhmät ovat tässä keskeisiä. Totta kai kaikki hyödyntäjät, energiahykäyttäjät eivät ole tämän tukena, mutta on joitakin, sanovat, että pitäisi kulkea tätä tietä. Jotkut taas ovat sitä mieltä, että pitäisi katsoa, miten markkinat kehittyvät. Tämä on kapasiteettikysymys, josta kaikki eivät ole samaa mieltä. Unohdin ystäväni Roilin energiatehokkuuden. Totta kai, jos me muutamme merkintöjä, niin tullut mutta ja järjestöjen tietojen mukaan tämä ei kata sitä tarkoitusta, jota on olemassa ja aiheuttaa sekaannusta. Olemme pyrkineet tekemään uudistuksen mahdollisimman byrokratiaa välttävällä tavalla. Olemme tehneet vaikutusarvioinnin ja tämä voi vaatia jonkinlaista investointia, mutta jos me emme tee tätä muutosta, silloin tämä energiatehokkuusmerkintä enää vastaa tarkoitustaan, emmekä saa samanlaisia säästöjä kotitalouksien osalta kuin tähän asti on saatu. Ja me pyrimme tekemään tällaisen muutoksen niin, että aika, jonossa pannaan toimeen, on aikataulutaan kohtuullinen, ajatellen teollisuutta, ja myöskin tuotteiden rekisteröinti, siinä pyritään vähentämään kustannuksia ja kuitenkin hyötyy jo, joka sana hyvästä äh, tiedosta on tärkeää. Totta kai voi olla kaunis energiamerkintä äh, direktiivi, mutta ei kuitenkaan ole välttämättä välineitä, jolla voitaisiin pikaisesti tehdä tarkastuksia paikan päällä. Ja minun oma kokemukseni on, että tärkeintä, mitä voimme tehdä, on panna toimeen lainsäädäntöä, jota on olemassa. Meillä on lainsäädäntöä, me käymme paljon vuoropuhelua neuvoston ja parlamentin kanssa, olemme saaneet paljon kompromisseja. Ja nyt on tärkeää, että nuo lopulliset kompromissit sitten viedään myöskin todellisuuteen. Ymmärrän sen, että on paljon byrokratiaa ja sitä ei pidä lisätä eikä pidä tehdä elämää yrityksille vaikeaksi. Tämä on pysyvä kriteeri silloin, kun käynnistämme uusia asioita. Me työskentelemme nimenomaan myöskin tämän ekomerkintädirektiivin osalta tässä hengessä. Give you Thank you. you. Can I take it forever? It looks fantastic, you know. Colorful. Tämähän on upea, värit ja kaikki. Madame Werner. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Kommissar. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen Kalniete. Esittäisin kysymyksen sähkömarkkinarakenteesta. Ennen kesätaukoa aloitettiin kuuleminen tähän liittyen, mutta onko tästä jotain tuloksia, minkälainen osallistuminen kuulemiseen on ollut, eli minkälaisia ensituloksia on, onko painopistealueita jo nähtävissä. Varmasti teillä on tähän jotakin sanottavaa. Sitten kapasiteettimekanismit, tässä tutkitaan valtion tukimalleja ja halutaan analysoida sitä, miten kansallisilla tuilla tai miten ne vaikuttavat esimerkiksi kilpailukykyyn. Voitteko sanoa, miten tutkimukset syyvät tällä alalla ja minua kiinnostaa erityisesti se, onko teillä jotakin alustavia tuloksia. Sitten puhuitte energian sisämarkkinoiden täytäntöön panemisesta ja loppuun saattamisesta sanoitte, että se on äärimmäisen tärkeää. Sanoitte, että yhteistyö on tärkeää ja alueellista yhteistyötä on jo olemassa. Viittasitte ASER yhteistyövirastoon ja sen rooliin. Nyt viittaan esimerkiksi hinta-alueisiin Saksan ja Itävallan välillä. Tällaiset toimivat ja voivat toimia ja mielestäni se, että tällaisia alueita esimerkiksi Saksan ja Itävallan välillä on, edesauttavat sisämarkkinoiden loppuun saattamista. Eli jos niihin puututaan, se on oikeastaan aika ristiriitaista ja takapakkia. Haluaisin kuulla tästä teidän näkemyksenne. Kiitos. Gracias, eh, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen. On aina mukava saada teidät tänne valiokuntaan. Haluaisin puhua kuluttajista, heidän roolistaan. Oli aivan oikein kiinnittää heihin huomiota. On selvää, että kun luodaan tehokasta energiapolitiikkaa, niin on välttämätöntä katsoa kuluttajan roolia, ei pelkästään yrityselämässä, vaan myös laajemminkin. Tässä mielessä että kuluttaja toimii energia-alalla tehokkaasti, niin on yksi asia, täytyy katsoa esimerkiksi sähkölaskuja. Ja kuluttajien pitäisi pyrkiä tehokkuuteen, ja jos näin onnistutaan tekemään, silloin tämän tulisi näkyä sähkölaskussa. Eli Muuten näistä toimista ei ole hyötyä. Vielä muutama asia. Ensinnäkin teknologiat. Ne auttavat toiminnassa esimerkiksi älykkäät sähkömittarit ja niin edelleen. edelleen. Mutta kuluttajien on saatava tietoa, tietoa, jonka avulla he pystyvät tekemään valintoja niiden kustannuksiin, ympäristövaikutuksiin ja niin edelleen. Hinta voi vaihdella vuorokauden aikana tai vuoden ajasta toiseen. Ja on tärkeää, että tieto vastaa reaalitilannetta, todellista tilannetta. Joskus tilanne on sekava ja kuluttajat tavallaan näkevät turhaa vaivaa saadakseen laskettua sähkölaskuaan. Eli nämä eivät ole mitään pikkuasioita. En lähde nyt puhumaan niistä tiedoista, jotka ovat hyvin muodikkaita, jotka liittyvät kuluttajien kokemuksiin, vaan puhun tällaisista jokapäiväisistä kysymyksistä. Tässä siis Toista vielä sen, että on turha, että pyritään siihen, että kansalaiset toimivat tehokkaasti, jos tämä ei sitten pienennä merkittävästi heidän sähkölaskujaan. Ja mitkä ovat peruselementit, jotta tähän suuntaan sitten päästäisiin? Edustaja Ernst. Ja, okei. Okay. Sofia. Okay. Um, vielen Dank. Kiitoksia. Kiitos komission, puheen, komission jäsenen puheenvuorosta ja vastauksista. Tämä kaikki oli tärkeää. Ehkä vielä pari asiaa ryhmän puolesta. Kun muodostetaan energiamarkkinoita, on selvää, että näin on toimittava. Pyrimme siis uuteen markkinarakenteeseen, mutta ei hinnalla millä hyvänsä. Kuten täällä jo sanottiin, on katsottava, mitä on syytä uudistaa, mitä on integroitava ja mitä taas ei. Tämä on tehtävä selväksi. Ja kun puhutaan kilpailusta, on kaksi kriteeriä, jotka ovat tavoitteita, jotka pitää pitää mielessä. Ensinnäkin pääsy markkinoille, mutta, mutta toisaalta myös se, että kulutusta vähennetään, kuten täällä on sanottu. Ja toiseksi sitten e- uusiutuvat energialähteet. Uusi energiamarkkinarakenne on järkevä ainoastaan silloin, jos uusiutuviin energialähteisiin panostetaan. Sitten asiat, joista pidämme, joista emme pidä. Myönteistä on, että kuluttajat otetaan entistä paremmin huomioon. Näin myös täytyy olla. Ja samoin panostetaan siihen, että kulutusta lasketaan. Täytyy ajatella johdonmukaisesti ja varmasti tulemme vielä esittämään samankaltaisia argumentteja kuin espanjalaiskollega. Sitten markkinoiden laajentaminen, näinkin voidaan tehdä, mutta tässä pitää kiinnittää huomiota juuri uusiutuviin energialähteisiin, sitten tällainen community energy generation tämänkaltainen energian tuotanto on jäänyt tässä vielä hieman huomiota ja haluaisimme saada nämä kysymykset mukaan keskusteluihin. Sitten suuri kysymysmerkki on se, miten uusiutuvia energialähteitä voidaan tukea. Esimerkiksi Saksan uusiutuvia energialähteitä koskeva lainsäädäntö liittyy tähän. Kun puhutaan harmonisoinnista, on katsottava tarkkaan, mitä halutaan. Tarjouskilpailujen kohdalla voi käydä niin, että suuri toimija hyötyy toimista, mutta pienempi taas ei. Ja tästä syntyisi valtava ongelma. Kaiken kaikkiaan uskon, että tässä on paljon hyvää, mutta näistäkin asioista pitää vielä keskustella ja joihin tarvitaan miestämme muutoksia. Ja sitten yksi kysymys jäi teiltä vastaamatta, hyvä komission jäsen, tämä liittyi valvontavirastoihin. Sanoitte aivan oikein, että pitää puhua rikkomusmenettelyistä, jos täytäntöönpanoa ei toteuteta. Tämä on aivan oikein. No sitten kysyttiin, miten valvonta ja sen toimivuus voidaan viraston kautta taata. Ehkä voisitte puhua tästä vielä hieman lisää. Mielestäni tämä olisi meille tärkeää. Madame Van... Kiitos. Van Brent, olkaa hyvä. Yes, thank you very much, Commissioner. Commissioner. Kiitos komission jäsen. Tervetuloa. No. no. Sorry. Niin, pahoittelut. Kiitos siitä, että olette paikalla komission jäsen. Pidämme tervetulleena myös tiedonantoa luonnollisestikin. Muutama yleinen kommentti. Ensinnäkin tiedonannossa todetaan, että Täysin toimivat Euroopan laajuiset energiamarkkinat on paras keino varmistaa, että energiaa voidaan toimittaa kuluttajille kustannustehokkaasti kaikkina ajankohtina. Jotta toimitaan kustannustehokkaasti, energian saaminen kuluttajille tällä tavalla totta kai on tärkeää, mutta energiamarkkinoillahan meillä on erinäisiä tavoitteita. Yksi on huomioida ilmastotavoitteet, mutta meillä on myös yhteiskunnallisia ja sosiaalisia tavoitteita niin, että ihmisillä on pääsy energiaan Kenties tässä on hieman eroa komission tiedonannon välillä ja sen välillä, mitä me katsomme yleisesti. Markkinat voivat olla tärkeät, mutta markkinat eivät riitä. Markkinoita on ohjattava oikeaan suuntaan. Tämä on meistä tärkeää. Sitten muutama kappale tekstissä määrittelee investointiolosuhteita uusiutuville energialähteille. Selkeästi todetaan, että uusiutuvat energialähteet ovat omillaan mahdollisimman pikaisesti. Tästä olemme samaa mieltä, mutta onhan sääli, että se mantra, jota jatkuvasti hoetaan siitä, että uusiutuvia energialähteitä ylituetaan. Komission sen tämä tulisi lopettaa. Uusiutuville energialähteille toki on tukia jäsenvaltioissa. Ylitukemistakin on tapahtunut tiettyinä ajankohtina, mutta tähän ongelmaan on tartuttu. Nyt ei puututa toisen tärkeään ongelmaan, joka on paljon suurempi ongelma, nimittäin se, millä tavalla annetaan liiallisia tukia perinteisille energian lähteille, ydinenergialle ja fossiilisille polttoaineille. Juuri sain tweetin tässä, huomio vähän harhautui, mutta Luxemburgi puheenjohtajavaltiona on kovan paineen alla. He haluavat johtaa neuvosto aivan niin kuin te komissiota, neuvotteluihin Pariisissa. Meillä on COP21 neuvottelut. Luxemburgi on juuri se maa, jossa on aivan liikaa tukea fossiilisille polttoaineille. Tähän ongelmaan ei ole tartuttu. Minusta tämän tulisi olla tärkeässä osassa tässä tiedonannossa eilen tähän liittyen. Isosta Britanniasta saimme uutisia. Uusi hallitus antaa kolmen miljardin takeet Hinklin ydinlaitoksen rakentamiselle. Komission jäsen, milloin ryhdymme keskustelemaan fossiilisten polttoaineiden tuki, tukemisesta ja milloin tähän ongelmaan puututaan toden teolla? Kiitos. Very much. Kiitos. Edustaja Turmes, olkaa hyvä. Thank you. Um... Kiitos. Van Bremt otti esille asian, josta sanoisin, että komissio on julkaissut selvityksen tuesta, jota annetaan energiamarkkinoilla. Ja kysymys teille, herra komission jäsen, kuuluu. Tuossa selvityksessä fossiilisten polttoaineiden tuet olivat suurin, seuraavaksi tulivat ydinenergian saamat tuet ja sitten uusiutuva energia. Mitä te siis teette, jotta vähennetään fossiilisten polttoaineen tukea ja ehkä ETS-uudistus on osa vastausta, mutta mitä te teette tuelle, jota annetaan ydinenergialle? Ja ajatellen kaikkia vaikeuksia, joita näyttää siltä, että Saksassakaan ei ole riittävästi äh, jäte, jätteiden käsittelylle ja näiden laitosten purkamiselle. Minusta Nord Stream 2 on provokaatio Ukrainan suuntaan, se on provokaatio monille hallituksille ja kollegoille itäisessä Euroopassa. Ja toivon, että komissio korkeimmalla tasollaan ryhtyy aloitteisiin tämän hankkeen toteutta- kestä- estämiseksi, koska se vie täysin pohjaa pois energiaunin uskottavuudelta, jos me emme pysty käsittelemään tätä aihetta. ETSssä Kiitos siitä, että teitte selväksi, että on paljon poikkeuksia miksi terästeollisuudelle ja muille aloille. Tämä ei merkitse sitä, että nämä alat oltaisiin tappavassa, vaan politiikka on hyvin varovaista. Ja mitä tulee sitten markkinoiden suunnitteluun, mikä sitten on ongelma tällä hetkellä? On yhä enemmän tuulta ja aurinkoa. Kun tuuli puhaltaa ja aurinko paistaa, niin totta kai markkinat ovat aika jäykät. Hinnat putoavat alle keskiarvoon, voivat mennä jopa kielteiselle puolelle, miinuspuolelle. Mitä me voimme tehdä markkinoiden suunnittelussa sen varmistamiseksi, että markkinat ovat joustavampia? Tällä hetkellä, kun on, kun on paljon tuulta ja aurinkoa, silloin pitäisi olla houkuttelevaa täyttää varasto. Tämä on avain pitkän tähtäimen sopimuksista. Minä tapasin Enelistä erään sen edustajan, ja Italia luultavasti on ainoa maa, jossa voi olla järkeä pitkän tähtäyksen sopimuksen siksi, että hinta on korkeampi kuin läntisessä Euroopassa ja korkeampi kuin pohjoisessa. Koko Skandinavian alueella hinnat seuraava viittä vuotta varten on, on nyt 25 kohdalla, auron kohdalla megawattituntia kohti. Ei silloin rakenneta yhtään mitään ja keski- ja länsialueella, Saksassa ja Ranskassa markkinahinta on 35 euroa. Miten emme me saa tällä käynnistettyä minkälaisia uusia investointeja, kun niitä ovat tällä tasolla. En usko, että pitkän tähtäyksen sopimuksessa on järkeä. Sitten vielä viimeinen kommentti. Nyt se todellinen elefantti, joka on täällä huoneessa, on tämä se, että kaikilla jäsenvaltioilla on oikeus puolustaa omaa energiamiksiään liikkumatta tuumaakaan. Jos me teimme tällä tavoin, me emme pysty organisoimaan kustannushyötyä markkinoiden markkinoidesta eteenpäin katsoen. Alueelliset markkinat ja syventyvät alueelliset markkinat ovat ainoa tie silloin, kun on enemmistö, joka voisi tehdä muutoksia perussopimuksiin. Ja toivoisin, että komissio yksityiskohtaisemmin katsoisi sitä, miten voidaan saada hallitukset ymmärtämään, että on niin omien etujen mukaista, jos kuluttajat, suuret ja pienet, toimivat yli rajojen. Sitten, kun tulette parlamenttiin, ei ole pidetty suuressakaan arvossa sitä, että sanotte, että lokakuu 2013, että silloinen, silloiset johtopäätökset jotka yksipiinisesti on hyväksytty, jotka on tehty kuulematta parlamenttia, että nämä ovat nyt ne päätelmät, joita täytyy noudattaa. Ja uskoisin, että komissiona täytyy kunnioittaa sitä, että on yhteispäätösmenettely ja vahvistaa sitä. Hyvät kollegat, meillähän oli paljon aikaa käytössämme, joten en kiinnittänyt ollenkaan huomiota ajan kuluun, minuuttien kulumiseen meillä oli nyt paljon aikaa. Tämä on aika lailla poikkeuksellista. Seuraavalla kerralla sitten puheaikaa on minuutti kaksi tai kolme. Nyt oli ylemmäärin aikaa, joten saatoimme puhua lähestulkoon niin kauan kuin huvittaa. Kollega Ryvi ei taida olla enää paikalla. Siirrymme seuraavaan puhujaan, edustaja Griffin, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos ja tervetuloa jälleen valiokuntaan komission jäsen. Komissio on tutkinut kapasiteettimekanismia ja sitä, todetaanko sisämarkkinasääntöjä EUn energialainsäädäntöä. Yksi aspekti on tutkia ilman mikrofonia. Chair, you've never done that before. Tätä ette ole puheenjohtaja ennen tehnyt. No niin, aloitan uudestaan. Mikrofoni. Thank you. If they can... Kiitos. Josko noudatetaan sisämarkkinasääntöjä ja energialainsäädäntöä EU-ssa, yksi aspekti on tutkia, suositaanko tiettyjä teknologioita muiden kustannuksella, esimerkiksi fossiilista polttoainetta vähähiilisyyden kustannuksella. Kapasiteettimekanismit voivat tietyissä olosuhteissa tulla hyväksytyiksi, mutta ne voivat kuitenkin vääristää markkinoita. Ne voivat myös olla päinvastaisia kuin tavoitteet ympäristön kannalta haitallisten tukien poistamiseksi, mukaan luettuna fossiiliset polttoaineet. Isossa Britanniassa 2014 hyväksyimme eh, tiedonannon, jossa tuotiin esille vakavia huolia me haluamme innovatiivisia, vähähiilisiä ratkaisuja. Aikooko komissio tutkia Ison-Britannian markkinatilannetta ja puuttua näihin kysymyksiin? Kiitos, pahoittelen vielä tätä keskeytystä. Saatte anteeksi, sanoo puhuja. No kiitos. Edustaja Toija, olkaa hyvä. Molto velocemente perché aivan nopeasti. Tärkeimmät kysymykset täällä jo on esitetty. Haluaisin kysyä teiltä komission jäsen siitä, voisitteko antaa arvionne liittyen viimeaikaisiin Kyproksella ja Egyptissä tehtyihin löytöihin, eli miten ne voivat kenties vaikuttaa energiakapasiteettiin Euroopassa ja kokonaistilanteeseen Euroopassa, eli muuttavatko ne kuvaa täällä ja mihin suuntaan. Ja täällä on puhuttu nyt paljon verkoista, rakenteista, jotka ovat nyt yksisuuntaisia, ei ole tällaista takaisinvirtausta, reverse flowta. Eli vaikuttavatko muiden Välimeren maiden tilanteet Euroopan tilanteeseen. Sitten toinen kysymykseni koskee rahoitusta ja valtion tukia. Uskoakseni tilanteen pitäisi Euroopassa olla yhtenäisempi. Olen Van Brentin kanssa yhtä mieltä tuista, jota annetaan uusiutuville energialähteille. Esimerkiksi Italiassa omassa maassani tukia annettiin merkittävästikin, mutta ne vedettiin pois Lainsäädäntö muuttuu jatkuvasti, tilanne on epävakaa ja tämä taas vähentää luottamusta investointipuolella. Eli tarvittaisiin pohdintoja tästäkin aiheesta, jotta kuva olisi yhtenäisempi. Ja puhutte ETS te sanoitte, että on katsottava, mitä mahdollisuuksia jäsenvaltiolla on antaa tukia. Puhutaan siitä, että ne voivat antaa korvauksia, mutta tämä vääristää Euroopan markkinoita huomattavalla tavalla. Meidän pitäisi luoda yhtenäisemmät markkinat ja sanoisin, että nämä toimet, joihin on lähdetty, ovat saaneet aikaan epäreilua kilpailua maiden välillä. Ja vielä lopuksi korostaisin yhteen kytkentöjä tai liitäntöjä. Emme saa mitään integroitua markkina-aluetta Eurooppaan, vaikka meillä olisi parasta mahdollista lainsäädäntöä, mikäli ei luoda rakenteellisia teknisiä mm, mahdollisuuksia sille, että saadaan todella integroidut markkinat. Adam Valian. Kiitos, edustaja Valian. Thank you very much, Commissioner. Kiitos, komission jäsen. Olin jo todennut, että Pidän kovasti ehdotuksistanne. Minusta ne ovat erinomaisia ja ovat pitkän aikavälin näkemyksiä. Meidän on integroitava kaikki älykkäät osat energiaunioniin. Saatte täyden tukeni, kun edistätte tällaista hanketta. Ajattelen nyt kaasumarkkinoita Euroopassa. Minulla olisi niistä kysymys liittyen alueellisiin markkinoihin. Minusta tässä olisi ratkaisu, jonka kautta voimme myös tuotantovarmuutta parantaa e, eri Euroopan alueilla. Mutta kun pidämme mielessämme alueelliset markkinat, niin katsotteko te tällaiset alueelliset keskukset, habit, kun ne käyvät kauppaa päivähinnoilla? Miten katsotte, että Kaakkois-Euroopassa, Itä-Euroopassa – voidaan saada tarvittavaa äh, likviditeettiä, jota tällainen habi, tällainen keskus voi toimia. Minähän olin esittelijänä parlamentissa verkkojen Eurooppa-välineessä. Aiotteko te muuttaa mitään tässä asetuksessa, jotta se sopisi paremmin tähän kokonaispakettiin? katettiin. Tässä kysymykseni. Kiitos vielä tekemistänne ehdotuksista ja pahoittelen ääneni käheyttä. Madame Nibler. Kiitos edustaja Nibler. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen, kiitos siitä, että tulitte tänne tänään ja että meillä on tilaisuus keskusteluun teidän kanssanne. Haluan oikeastaan puhua vain yhdestä asiasta ja sitten minulla on yksi konkreettinen kysymys. On puhuttu paljon energiapolitiikasta kuluttajien kannalta. Tämä on hyvin tärkeää. Se, mitä kollegat ottivat esille, on ollut tärkeää, mutta minusta on myös yhtä ratkaisevaa se, että teemme kaikkemme, varmistamme sen, ja teillä on tässä suuri vastuu komissionisenä, siis sen, että kilpailukykyinen teollisuus pysyy Euroopan yhteisössä. Ajatellen energiaintensiivistä teollisuutta, kysyisinkin, onko niin, että ehdotuksenne päästömarkkinakaupan suunnittelemiseksi ja, tai uusi energiamarkkina, joka nyt on keskusteluissa. Ajatelkaapa teollisuutta samalla silloin ja tehkää kaikki ne sen varmistamiseksi, että työpaikat säilyvät Euroopan unionissa, eivätkä päädy rajojen ulkopuolelle. Tulen alueelta, joka on hyvin kilpailukykyinen, mitään Bayerista. Meillä on teollisuustuotantoa, terästä ei, mutta kaikkea muuta. Kyllä autoteollisuudesta, koneiden valmistamiseen – sementtiin ja kemian teollisuutta. Meillä on siis kaikkea teollisuutta. Voin sanoa, että en pelkästään pieniltä ja vaan myös keskisuurilta ja pieniltä yrityksiltä kuule sitä, että on tällainen suuntaus siirtyä muille alueille. Ja jos rakentaa tehtaan Yhdysvallassa siksi, että sähkön hinta siellä on toisella, niin silloin koko tämä tuotantoketju siirtyy pois saman tien, mikä on vahingoksi Euroopalle. Joten kun nyt työstetään uudestaan päästökauppaa, niin silloin on syytä ottaa huomioon teollisuuden <clears throat> tarpeet eikä <clears throat> toimia on sillä tavoin, kun on tähän asti pohdittu. Sitten tiedottaminen. Tämä tiedonanto, jonka olet antanut uudesta sähkömarkkinoiden rakenteesta, pyytäisin teitä hiukan kertomaan, mitä te olette ajatellut yksityiskohtaisemmin ajattelemaan vaan alueellista yhteistyötä. Se minusta olisi erittäin tärkeää. Voimakkaammin ja intensiivisemmin pitäisi käsitellä alueellista yhteistyötä. Voisitteko puhua siitä, mitä tässä on teidän uusissa ehdotuksissanne, minkälaista uutta voidaan saada liikkeelle nimenomaan alueellisen yhteistyön vahvistamiseksi? Kiitos. Kollega Nahtaan, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Euh, merci. Kiitos puheenjohtaja, komission jäsen. Te juuri mainitsitte ne toimet, joita ehdotatte vältettävän hiilivuotoa. Haluaisin esittää teille kysymyksen. Mitä me teemme Kiinan, Yhdysvaltain, Brasilian kilpailulle, jota ei alisteta tällaisille säännöille. Mainitsitte teräsalan. Varmaankin tiedätte, että vuoden alusta Eurooppa on tuonut kaksi miljoonaa tonnia terästä maista, jotka eivät millään tahalla rahoita näitä hiilipäästöjä. Ja näin ollen kilpailuolosuhteet ovat toisenlaiset. Miten voimme toimia niin, että voimme vastata tällaiseen kilpailuun, joka ei ole lojaalia? Toiseksi puhuitte myös epäsuorista kustannuksista ja hiilidioksidipäästöistä, raskaasta teollisuudesta. Viittaan tässä Patricia Toijan puheenvuoroon. Varmaankin pyritte saamaan aikaiseksi Euroopan tason harmonisointia. Monissa jäsenvaltioissa rahoitusasema on sellainen, että ei siellä voida näitä epäsuoria kustannuksia rahoittaa. Epälojaali kilpailu vain pahenee ja kilpailu Euroopan sisällä kiristyy. Meidän pitäisi juuri välttää tätä epälojalia kilpailua. Kodik. Kiitos. Jos vielä voin lyhyen kysymyksen lisätä tähän komission sen. Ensinnäkin North Stream 2-hanke ja ympäristökysymykset. Tähän puhuttiin jo 12 vuotta sitten koko hankkeen käynnistyessä Itämeren äh, putki on hyvin vaikea hyväksyä. Puhun tässä ympäristöstä, en niinkään ilmastokysymyksistä tässä tapauksessa. Ja toinen kysymys. Entäpä hyvin yksinkertainen ehdotus siitä, että kaikki tuet tulisi lopettaa viimeistään vuonna 2020. Ja nyt tällainen ilmoitus pitäisi antaa. Vuoden 2020 jälkeen mitään tukia ei voida maksaa. Markkinat näin voisivat olla valmiit viiden vuoden kuluttua tähän tilanteeseen niin, että ilmoitusta ei jätettäisi liian myöhään. Komission se olkaa hyvä. Well, let's try to, to try to give a, a comprehensive answer to Yritän vastata kattavasti tiettyihin pääkysymyksiin. Ensinnäkin lähtisin liikkeelle Turmesin kysymyksestä. Tarkoitus ei ollut sanoa, että parlamentti ei ole suvereeni eikä asioita voida muuttaa. Halusin sanoa, että Eurooppa-neuvosto oli hyvin yksityiskohtainen ja täsmällinen, kun pyritään saamaan tasapaino jäsenvaltioiden kesken kun komissio teki ehdotuksia, niin se teki päätöksen seurata tätä tietä. Mutta aina olemme todenneet, että me emme vaadi yksimielisyyttä muutosten tueksi, ja olen tämän sanonut myös julkisesti lehdistötilaisuudessani Luxemburgissa. Meillä on enemmistö säännöt monissa asioissa. Me emme tarvitse yksimielisyyttä tässä paketissa. Parlamentti on myös suvereeni, eli me työskentelemme tältä pohjalta. Parlamentti on suvereeni, muutoksia voidaan tehdä, mutta teimme päätöksen noudattaa sitä tietä, joka hyväksyttiin alun, alkupaketin hyväksyttäessä. Me pidimme kiinni tästä optiosta, mutta meillä on hyvin selkeä kanta, myös oikeudellinen kanta. Nämä asiat eivät vaadi yksimielisyyttä. Jotkut jäsenvaltiot vaat, toteavat, että yksimielisyyttä tässä tarvitaan mutta kyllähän parlamentti joka tapauksessa voi vielä muutoksiaan tehdä. Nämä kysymykset ovat hyvin teknisiä ja niillä on valtavat vaikutukset. Minulla on onneksi oma yksikköni tukenani. Aina kun muutoksia ehdotetaan, niin haluamme tehdä laskelmat, miten nämä muutokset vaikuttaisivat. Me puhumme todella teknisistä, todella yksityiskohtaisista ehdotuksista, joilla on valtavia vaikutuksia. Tarkistus vaikuttaa teollisuuteen, vaikuttaa ympäristöön, liiketoimintaympäristöön. Kun ajatellaan päästökauppajärjestelmää, markkinarakennetta, pysyvää vuoropuhelua, olen valmis keskustelemaan teidän kanssanne ja yksikkö on tukenanne. Teidän puolenne moni tulee äh, puhemaan, mutta komissio sanoo, että Meillä on tiedot eri aloilta, joiden pohjalta toimitaan. Toiseksi. On käytetty monia puheenvuoroja, joissa on keskitytty kapasiteettimekanismiin ja sen tuloksiin. Nyt olemme saamassa vastauksia. Ne kaikki on nähtävä kokonaisuutena. Nyt tällä hetkellä näemme yhden hyvin selkeän kuvan – kapasiteetin harmonisointi ja tukimekanismi. Tätä jatkuvasti vaaditaan. Tämänhetkinen tilanne ehkäisee kilpailua ja tekee sisämarkkinat huonosti toimiviksi. Me esitämme kysymyksen, tarvitaanko harmonisoitua metodologiaa. Meillä on selkeä vastaus. Kyllä, meidän on harmonisoitava sitä, miten arvioimme eh, energiajärjestelmän toimivuutta – Joskus poliittiset paineet jäsenvaltioissa ovat sellaisia, että nämä arviot ovat varsin vaikeita. Mikä olisi sitten harmonisoidun metodologian maantieteellinen ulottuvuus, EUn ulottuvuus, jäsenvaltiot, huomioidaanko naapurimaatkin? Aivan varmasti naapurimaatkin ja alueellisuus. Nämä ovat kaikki tuloillaan, mutta selkeitä vastauksia täytyy vielä odottaa. Entäpä sitten tehokkaiden markkinoiden rakentaminen ja linjaukset? Aivan varmasti linjauksia yhteen sopivuutta tarvitaan. Ja sitten saataisiinko yhteisestä rajat ylittävästä yhteistyöstä etuja? Aivan selkeästi meillä on tarve saada aikaiseksi eurooppalainen puite kapasiteetin rakentamiselle. Me Odotamme kuitenkin kilpailuviranomaisten tekemää tutkimusta. Näin me saamme selkeän käsityksen äh, siitä synkroniasta, jota tässä pyritään saamaan. Minkälaista kapasiteettimekanismia, miten hyväksymme uutta teknologiaa, miten tämä suunnitellaan ja niin poispäin. Olemme esittäneet 21 kysymyksestä viisi, joissa keskitytään nimenomaan kapasiteettimekanismiin ja vastauksia alkaa tulla pikkuhiljaa. Toisaalta taas näistä pitkän aikavälin sopimuksista, Turmes ja toisaalta toisessa puheenvuorossa, kuka se olikaan, Niebler ja Grostet kysyivät, suosimmeko me pitkän aikavälin sopimuksia. Kaikki mahdollisuudet on tässä tutkittava. Jos jäsenvaltio haluaa käyttää mahdollisuutta laskea hintoja, niin se on hyvä. Tällä hetkellä markkinarakenteen tutkiminen ja kaasun sääntelykysymykset, sähkösäätelykysymykset pyrkivät siihen, että saamme kilpailukykyä teollisuuteen ja kuluttajien hyödyksi. Hintamme ovat paljon korkeammat kuin kilpailijoilla ja se on se todellinen ongelma. Ilman mikrofonia. Yes, yes, but, but we have a big problem. Aivan niin, mutta meillä on valtava ongelma. Ei pelkästään sähköalalla, mutta myös kaasualalla. Meidän on pohdittava kaikkia tarpeellisia ratkaisuja, jotta teollisuus on kilpailukykyisempää. Kun katsotaan ihan lukuja, numeroita, niin sähkön hinta ja verot yhteenlaskettuna ehkäisee teollisuuden toimintaa enemmänkin kuin nämä hiilimaksut. Ja kun katsotaan, miten energian hinta muodostuu yrityksille, niin ei kyse ole niinkään hiilehinnasta, vaan meillä on korkeammat hinnat ja sisämarkkinat, jotka eivät toimi. Sähkössä on valtavia ongelmia. Toki edistystäkin on saatu, mutta markkinat eivät toimi. Kaikki tarpeelliset muutokset on tehtävä, jotta energia virtaa vapaasti, yhteydet toimivat, ongelmat poistetaan säänneltyjen hintojen suhteen. Tarvitsemme toimivat markkinat ja kilpailua. Jos Saksassa ja Itävallassa on toimivat markkinat ja yhteenkytkinnät, niin hyvä on, mutta pitää mahdollistaa myös muille maille toimivammat markkinat. Jos Bayerissa on hyvin paljon energiatehokasta teollisuutta, niin sitten Täytyy toimia niin, että muissakin maissa tilanne on hyvä. Integraatiota tarvitaan, yhteenkytkintöjä tarvitaan, eli kaikki tämä on huomioitava. Tällä hetkellä energia ei virtaa vapaasti. Entäpä kuluttaja? Kuluttajille on annettava lisää valtaa. Meidän on oltava joustavia myös kysyntäpuolessa. puolessa meidän on puututtava näihin kaikkiin kysymyksiin, koska ne ovat yhteydessä toisiinsa. Me kehitämme nopeasti uusiutuvia energialähteitä, mutta ne eivät ole integroituneita markkinoille, ne tarvitaan tukea. Meidän on oltava joustavia kysynnässä. Tarvitaan yhteenkytkineitä, jotka toimivat tehokkaammin. Tarvitsemme monia asioita, jotka toimivat yhteen. Meillä on kuitenkin vain yksi tavoite, hinnan laskeminen. Sen takia me haluamme energiamarkkinastrategian, jotta meillä on toimivat markkinat. Sitten tärkeä kysymys. Mitä Kyproksen, Egyptin ja Israelin tilanne tähän vaikuttaa? Puhutaan alueista, jotka ovat hyvin lähellä rajojamme. Kustannukset tuonnin suhteen eivät olisi kovinkaan suuret putkea voidaan rakentaa. Meillä on käytössämme ihan rajoillamme paljon kaasua, mutta tulevat arviot ovat yli 9000, kun ajatellaan näitä uusia löytöjä. Eli kyllä tästä syntyy vielä Välimeren keskus, habi. Ei, eivät ne synny mitenkään tuosta noin käden käänteessä, vaan tarvitaan todellakin paljon kaasua, jolla sitten voidaan käydä kauppaa. Tarvitaan myös mannermaista kaasun kysyntää me lähdemme nyt neuvottelemaan, tai neuvottelemme TTIPistä ja siihen sisältyy energialuku. Tarvitsemme esteetöntä pääsyä. Tässä huomioidaan myös hinnoittelun kysymykset. Olen luottavainen, että jatkossa tämä kuilu toisaalta nesteetetyn maakaasun sähkövälillä välillä pienenee – sisämarkkinoilla tarkoitus on vähentää energiahintaa, jotta voimme olla kilpailukykyisiä. Tämä on kaiken taustalla. Tässä me tarvitsemme monia välineitä. Meillä on myös toimimattomia välineitä tällä hetkellä, niistä on päästävä eroon. Asioita voidaan muuttaa, toisia asioita taas ei voida muuttaa. Yhteistyö, totta kai sitä tarvitaan. Myös alueellista yhteistyötä on vahvistettava ja on katsottava, miten tätä saadaan syntymään vielä enemmän. Me teemme tässä yhteistyötä. Me kuulemme sidosryhmiä. Kuulemme myös kahdenvälisesti poliittisia ryhmiä, yksittäisiä jäseniä, parlamenttia ja sitten teemme lainsäädäntöä ja katsomme vielä, miten asioita voidaan parantaa. Tämä on pitkä prosessi ja haluaisin, että tämä olisi myös pysyvä vuoropuheluprosessi tämän valiokunnan ja komission välillä. Kaikki tämä on oleellisen tärkeää. Kysy, kyse on teollisuutemme kilpailukyvystä. Jos me tässä onnistumme, niin saamme halvemmat hinnat. Halvemmilla hinnoilla saadaan kilpailukykyä. Ja kuluttajat ovat paremmassa asemassa. Haluamme myös vahvistaa kuluttajien asemaa he tarvitsevat välineitä, joilla voivat vertailla tarjottuja hintoja ja valita halvimmat hinnat. Heidän on oltava myös mukana tämän mallin rakentamisessa. Täytyy olla tuntikohtaista hinnoittelua ja täytyy muuttaa sitä, miten kuluttajat suhtautuvat energian kulutukseen. Kuluttajajärjestöt ovat hyvinkin innokkaita osallistumaan tähän työhön. Saadaan älymittareita, on yhteen kytkentöjä, yhteen liitäntöjä eri välineiden välillä. Kaiken tämän täytyy olla sopiva ja sitten täytyy vielä prosessoida mm, tietoja, tätä dataa, jota tästä kertyy. On oltava yhteen toiminnallisuutta ja niin edelleen. No sitten Nord Stream ja ongelmat. Aivan varmasti tässä on huomioitava kaikki yhteisön lainsäädäntö – ympäristö, julkiset hankinnat, sisämarkkinat, kilpailu ja kolmas energiapaketti. Kyse on kuitenkin kaupallisesta hankkeesta. Yritykset Euroopan unionissa toimivat kaupallisesti, kaupalliselta pohjalta, mutta totta kai meillä on ympäristö ja poliittinen intressi tässä hankkeessa. Tästä kuitenkin keskustellaan ja kun aika on, syvä, niin, on, on kypsä, niin sitten tätä analysoidaan syvällisesti. Parlamentti on jatkuvasti päivitettynä silloin, kun tietoja riittävästi on. Meillähän on yhteisymmärryspöytäkirja, jonka olemme allekirjoittaneet. Sitten esitellään tätä hankkeen etenemistä, mitkä ovat säännöt, mitkä ovat yhteenkytkennät, miten kytkennät keskusverkkoon tehdään – tässä on lukuisia näkökulmia. Sitten esitettiin kysymys fossiilisen polttoaineen tukemisesta ja uusiutuvien tukemisesta. Euroopan unionissa olemme tukeneet uusiutuvia energialähteitä, olemme olleet innovatiivisia ja olemme tukeneet innovointia. Aurinkoenergiaa on tuettu, on myös muita teknologioita, jotka ovat kypsymässä ja nyt ollaan paljon markkinasuuntautuneempia Euroopan tasolla. Täytyy myös pohtia sitä, miten voimme harmonisoida tukea Euroopan unionin tasolla, yhteisön tasolla ja miten tämä tuki voi olla markkinasuuntautuneempaa. Tietyt päätökset ovat menneet oikeaan suuntaan. Kapasiteettia käsitellään, mutta kilpailuahan nyt on eri tahojen välillä – ja tämä alkaa jo toimia. Kun ajattelemme fossiilisia polttoaineita globaalisti, niin tuet fossiilisille polttoaineille ovat 370 miljardia. Ja kun ulkoiset kustannukset otetaan huomioon 4,3 biljoonaa euroa. Euroopan unionin komission tutkimuksessa havaittiin, että tuet fossiilisille polttoaineille mukaan luetunne liikennesektori 2012 olivat 30 miljardia euroa. Tämän lisäksi OECD arvioi 27 miljardia olevan äh, tuen, kun ajatellaan verovähennyksiä. Tilanne on tällainen. Energiaunioni tiedonannossa olimme tiukkoja ja totesimme, että kaikki tämä on huomioitava. Tarkoitus on keskipitkällä aikavälillä päästä eroon tuesta fossiilisille polttoaineille. Meillä on myös jäsenvaltioiden julkilausuman päätelmä tästä, ja tähän voimme täysin yhtyä. Äärimmäisen hinnat, alhaiset öljyn hinnat olisi nyt hyvä tilaisuus tarttua tähän ongelmaan. Sitten yksi kysymys, joka liittyi energian sosiaalisiin ulottuvuuksiin. Kun energian hintaa lasketaan, niin totta kai tämä myönteistä kansalaisen näkökulmasta. Energiatehokkuuden tehostaminen ja energiatehokkuuden parantaminen myös rakennuksissa on osa myös sosiaalipolitiikkaa. Jos säännellyt hinnat poistetaan, niin tämä on toteutettava sillä tavalla, että huomioidaan myös energiaköyhyys. Miten energiaköyhyyteen sitten puututaan unionin tasolla? Tähän tarvitaan todella älykkäitä järjestelmiä. Säänneltyjen hintojen olosuhteissa tämä on varsin vaikeata, mutta toisaalta näistä hinnoista ei päästä eroon, jos emme keskity energiaköyhyyteen ja ratkaise siellä olevia ongelmia. Nämä ovat hyvin laajoja kysymyksiä. Markkinoiden on toimittava, on vapautettava, mutta on huomattava myös, että katkokset ovat mahdottomia tietyille tahoille. Eli on oltava jonkinlaisia tukijärjestelmiä ja on harmonisoitava lähestymistapa energiaköyhyyteen. Eri jäsenvaltioissa tilanne vaihtelee. On saatava yhteistä ajattelua siitä, miten näihin asioihin puututaan. Puheenjohtaja, yritin mahdollisimman laajasti vastata kysymyksiin. Sitten oli vielä tämä hiilivuoto ja teräskysymys. Teräksen osalta olemme päättäneet, että keskitymme 100 prosenttisiin täysiin äh, kiintiöihin, äh, päästölupiin, mutta kun ajatellaan hiiltä, niin tätä kautta voimme sitten neutralisoida päästöt. Mutta niin kuin sanoin, niin täytyy ensin toteuttaa se, että energian hinnat saadaan laskemaan. Tämä on kaikista tärkeintä energiaintensiivisille sektoreille. Kun ajatellaan teräsyrityksiä, niin katsotaan, miten tämä energiahintakysymys vaikuttaa sitten tuotantokustannuksiin. kun katsotaan sähkön hintaa, toisaalta kaasun hintaa, niin sitten tältä pohjalta näemme, mikä on todellinen ongelma. Toki vain yksi niistä. Kun teemme ehdotuksemme, niin otamme huomioon aina sen, että on vaara hiilivuodosta. Emme tee ehdotuksia tyhjän päälle. Samanaikaisesti on varmistettava, että ilmastonmuutostavoitteet ovat mielessä, parisia silmällä pitäen – Ja Pariisin logiikka on se, että kaikkien G20 G7 maiden tulisi esittää yhtä kunnianhimoiset tavoitteet. Tämän eteen me teemme työtä, se on pitkä prosessi, mutta meillä on hyvin kunnianhimoiset tavoitteet, yritämme johtaa esimerkin kautta ja haluamme kehittää myös hiilimarkkinoita. Amerikat Amerikkalaiset tällä hetkellä ovat tässä johdossa. Me teemme toki yhteistyötä. Korea kehittää markkinoita. Meillä on paljon teollistuneita maita, jotka kehittävät näitä markkinoita. Me olemme valinneet hiilimarkkinaoption, emme niinkään verotusta. Nyt jotkut muut rakentavat samantyyppisiä hiilimarkkinoita. Ja tarkoitus on estää hiilivuoto, mutta totta kai täytyy huomioida myös tämä terästeollisuuden tilanne. Kiitos komission ja sen oli pitkä, vapaa keskustelu. Kiitos kaikille osallistuneille. Kiitos. Toivottavasti tapaamme myös jatkossa vielä ennen joulua. Aivan varmasti tapaamme. Onko vielä kommentteja? Aivan lyhyesti. Haluaisin vain kertoa, että on olemassa sana over-subsidization, eli liikojen tukien antaminen. No sub- Selvä, pannapa korvan taalle. Sitten 2020 jälkeen ei enää tukiaisia. Pitääkö tämä nyt sitten paikkansa komission? Se ei millekään energiaan lähteelle mitään liiallisia tukia. Okei. Okay. Uh, dear colleagues, let me announce... Hyvät kollegat. Koordinaattoreiden kokous tänään kello 17 on peruttu. EPPn, SDn, ALDEn ja vihreiden pyynnöstä. Neljä ryhmää siis. Tapamme kello 15 tässä samassa salissa. Kaksi tuntia hieman yli. Kiitos.